Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Everybody take a seat, ready to go. Hyvää iltapäivää, vain paikalle, niin aloitamme kokouksen. Please be welcome to this session of the Libe Committee, whose first point, as usual. Ensimmäinen kohta esityslistalla, kuten tavallista, on esityslistan hyväksyminen. Ehdotan, että hyväksymme luonnoksen ja teemme siihen muutaman muutoksen. Ensinnäkin kohdat 3 ja 7 yhdistettäisiin ja liittyvät Lissabonin sopimuksen tuleviin vaikutuksiin. Eli yhdistämme siis kohdat 3 ja 7. Ja sitten keskustelemme esittelijän kanssa, joka vastaa Schengenin arviointijärjestelmästä. Sekin liittyy Lissabonin sopimuksen voimaan astumiseen. Eli pankaa merkille, että näistä mietinnöistä äänestetään huomenna. Ja sitten kello 17 keskustelemme antiterrorismiasioista vastaavan koordinaattorin Gilles de Kerchoven kanssa – Se on kaikkein tärkein kohta nyt tänään esityslistalla. Sitten huomenna nuorta esityslistaa poikkeuksena kohta 23, eli oikeudenkäynnin siirto rikosasioissa, eli se siirretään seuraavaan LIBE-valiokunnan kokoukseen 15. lokakuuta. Onko tähän vastalauseita? Eli esityslista on hyväksytty. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Mitään ilmoituksia ei ole tehtävänä. Paitsi tietysti voimme nyt juhlia sitä, että Irlannin toinen kansanäänestys mahdollistaa sen, että Lissabonin sopimus voi astua voimaan jo tämän vuoden lopussa tai sitten ensi vuoden alussa. Se varmaankin on hyvä uutinen. Sitten kohta numero kolme. Se liittyy Lissabonin sopimuksen vaikutuksiin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen. Tämän keskustelun tarkoituksena on kuulla Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön puheenjohtajavaltio Ruotsin. Täällä on puheenjohtajavaltion edustajia, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Sitten komission ja Afkon esittelijän kannat Lissabonin sopimukseen. Kiinnittäisin huomionne tärkeimpiin kohtiin Lissabonin sopimuksen yleisistä vaikutuksista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden kysymyksissä. Ensinnäkin ylläpidämme Schengen-yhteistyötä. Se nyt on tämän sopimuksen tärkein kohta. Ja toiseksi tähän liittyvä politiikka julkisten hallintojen välillä liittyy myöskin perusoikeuksien puolustamiseen. Ja kolmanneksi Euroopan kansalaiset saavat lisää valtaa. Hehän ovat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen peruskivi ja EUn toimielimet noudattavat tasa-arvoperiaatetta virastoissaan ja toimielimissään, ja Euroopan unionin toiminnasta tulee uskottavampaa, koska se pohjautuu uudelle oikeusperustalle. Ja viidenneksi sillä yksinkertaistetaan toimielinten rakennetta ja kumotaan tämänhetkinen jako ensimmäiseen pilariin ja sitten kolmanteen pilariin, eli hallitusten välisiin päätöksiin. Eli nehän pohjautuu tällä hetkellä Maastrichtin sopimukselle. Ja tällä vahvistetaan myöskin päätöksentekoprosessia ja laajennetaan määräenemmistöäänestystä neuvostossa. Tällä annetaan myöskin lisätakeita sille, että noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita – vapauteen, turvallisuuteen oikeuteen perustuvalla alueella. Ja vielä viimeiseksi sillä vahvistetaan demokraattisia periaatteita, jotka vahvistuvat sillä, että yhteispäätösmenettely laajenee ja Euroopan parlamentin yhä enemmän muiden toimielinten tasolla päätöksenteossa. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa oikeud- Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön edustaja. Brad, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä, mitä tulen sanomaan, niin täydentää tätä teidän esittämänne poliittista analyysiä. Minä keskityn lähinnä tähän institutionaaliseen juridiseen puoleen. Lissabonin sopimus täydentäisi prosessia, joka alkoi Maastrichtin sopimuksen voimaanastumisen myötä vuonna 1993. Yhteisön mekanismia politiikan alalla sovellettaisiin myöskin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen asioissa. Uusi sopimus yksinkertaistaisi huomattavassa määrin prosesseja tällä alueella. Yksinkertaistaisi siinä mielessä, että olisi olemassa yksi juridinen ratkaisumalli, jota sovellettaisiin. Eli yhteispäätösmenettely saa uuden nimen, jota sovelletaan laajemmassa määrin. Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on suurempi mahdollisuus vaikuttaa toimenpiteiden hyväksyntään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue pitää tietenkin sisällään omaperäisiä asioita, mutta ei enää niin suuressa määrin kuin ennen. Mutta kuten sanottu, tavanomaista lainsäädäntömenetelmää käytetään suurimmissa määrin lähes kaikkiin aloihin, paitsi niissä, joissa Euroopan parlamenttia ei kuulla ja tehän tiedätte, näistä asioista, joista me olemme jo keskustelleet muun muassa viime kuussa SWIFT-asioista. Ja sitten mitä tulee kolmanteen piljariin, eli oikeuden yhteistyö, rikosoikeudellisissa asioissa ja poliisiyhteistyöhön sovelletaan samoja määräyksiä menettelytapoja kuin sisämarkkinalainsäädäntöä hyväksyttäessä. Ja päätöksiä tarkastellaan myöskin tuomioistuin tasolla. Lisäksi unionille otetaan uusia tavoitteita ja toimintaperiaatteita mukaan, esimerkiksi jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus muun maassa turvapaikka asioissa ja ulkorajavalvonnassa ja oikeuden pääsyn helpottamisessa. Tällä saralla on olemassa kaksi horisontaalista toimenpidettä, jotka siis liittyvät kokonaisuudessaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuden alueeseen. Eli kansallisilla parlamenteilla on suurempi rooli silloin, kun lainsäädäntövälineitä ollaan hyväksymässä, ja myöskin silloin, kun subsidiariteettiperiaatteeseen liittyviä pöytäkirjoja, kansallisten parlamenttien roolia koskevia pöytäkirjoja hyväksytään. Ja lisäksi tämä liittyy myös unionin politiikan täytäntöönpanoon. Eli yhteistyö ja myöskin Europolin ja Eurojustin työskentely. Ja lisäksi täytyy muistaa, että Tanska, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta hyötyvät erityisestä opt-out mahdollisuudesta, joka sopimuksiin on kirjattu lisäpöytäkirjojen kautta. Ja lisäksi on olemassa tiettyihin päätöksenteko kategorioihin liittyviä uudistuksia. Eli ne ovat ajallisesti tai kohderyhmän suhteen rajallisia. Ensinnäkin erityislainsäädäntömenettely, joka tiettyjen päätösten osalta vaatii vain parlamentin hyväksynnän, kuten esimerkiksi jos tietty, tietty maahan on tulossa paljon pakolaisia tai perhelainsäädännön alalla tai poliisitoimien alalla. Eli silloin, kun jonkun maan poliisiviranomaiset haluavat toimia toisen maan alueella. Nämä vaativat tietenkin jäsenvaltion tasolla yksimielisyyttä, eikä tähän asti totu, tuo määräenemmistöpäätösmenettely. Ja mitä tulee rikosoikeudelliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön poliisialalla, niin komissiolla on aloiteoikeus, mutta se on jaettu. Eli neljäs osa jäsenvaltioista voivat yhdessä esittää oman aloitteensa. Ja neljäs erikoisuus on se, että yksittäinen jäsenvaltio voi pyytää hätäpoikkeusta toimenpiteiden täytäntöönpanon saralla. Mikäli käyttöön otettavat toimenpiteet vaikuttaisivat huomattavassa määrin kyseisen valtion toimintamahdollisuuksiin. Jos huippukokoustasolla ei päästä yhteisymmärrykseen, niin silti voidaan käyttää tiivistettyä yhteistyömenettelyä. Ja sitten vielä ajallisesti ja kohderyhmän suhteen rajoitettu toiminta. Eli poliisiyhteistyö ja yhteistyö rikosoikeudellisella saralla niin Lissabonin sopimuksen voimanastumisen astumisen jälkeen viiden vuoden ajan komissio voi esi- ei voi esittää rikkomusmenettelyä niille jäsenvaltioille, jotka ovat kuitenkin halukkaita näitä määräyksiä noudattamaan ja toimin, tuomioistuin tasolla voidaan antaa vain ja ainoastaan ennakkoratkaisupäätöksiä. Poikkeuksia tietenkin on olemassa, mutta yleispätevänä sääntönä voidaan sanoa, että kun puhutaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toiminnasta, niin kyse on näiden poikkeusten tai tällaisesta yhteisötason toiminnasta poikkeuksena nämä alat, jotka tulivat mainittua. Mitä tulee sitten perusoikeuksiin, niin minä uskon, että täällä ihmiset tietävät, minkälaisia oikeuksia on olemassa ja tarkoituksena on todellakin noudattaa nykyisiä määräyksiä Yhteisen lainsäädännön nojalla, mutta näitä oikeuksia täydennetään vanhojen toisen ja kolmannen pilarin osioilla. Tärkeää on muistaa, että peruskirjan tarkoituksena ei ole missään nimessä lisätä unionin toimivaltuuksia. Tämä siis tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ensinnäkin pohtia sitä, mikä on unionin lainsäädäntötoimivalta oikeusperustaan nojautuen. Ja peruskirja liittyy tähän sillä tavalla, että siinä kerrotaan, millä tavalla toimielinten täytyy toimia tällä alalla, eli mikä on yhteisön toimivaltuus. Kaikki esimerkiksi unionin hyväksymät tietosuojan määräykset joutuvat toimimaan artiklan kahdeksan määräysten nojalla, eli että jokaisella on oikeus omien henkilötietojen suojaamiseen ja oikeudenmukaiseen käyttöön, mutta vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilö antaa suostumuksensa siihen, tai sitten, että jos laissa muuta määrätään. Ja kolmanneksi täytyy muistaa, että unionin täytyy antaa tietoja riippumattomalle taholle, joka voi sitten todentaa, että näitä määräyksiä on noudatettu. Vaikkakin artikloissa 1-49 nämä määräykset ovat aika epäselvästi esitetty, niin silti kohdassa artiklassa 52 sanotaan, että tässä voidaan tiettyjä poikkeuksia esittää, mutta vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että laissa säädetään jotain muuta, tai tapauksissa, joissa tarvittaessa näitä rajoituksen otettava käyttöön, jotta voitaisiin varmistaa, että yleishyödyllisiin tavoitteisiin voidaan päästä rajoittamatta muiden toimintavapauksia. Eli tämä perus kirja on sitova kaikilta osiltaan kaikissa toimielimissä ja erillisvirastoissa. Mutta silloin kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön näitä määräyksiä, poikkeuksena tietenkin ovat tässä puolella yhdistynyt kuningaskunta. Ja lopuksi haluaisin vielä ottaa esille erään seikan, joka liittyy perusoikeuskysymyksiin. Ja se liittyy nimittäin siihen, että Euroopan unionilla on oikeus ja velvoite liittyä Euroopan, yhte- Euroopan ihmisoikeusperuskirjaan. Ja tämä tullaan mainitsemaan myöskin uudessa perustumissopimuksessa, mutta yhteisöllä ei ole tällä hetkellä vielä oikeutta liittyä tähän sopimukseen, mutta Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä neuvosto voi neu- komissio voi neuvotella jäsenyydestä ja neuvosto voi sitten saattaa nämä neuvottelut päätökseen. Mutta se edellyttää parlamentin hyväksynnän ja jäsenvaltioiden ratifioinnin omien määräystensä mukaisesti. Tarkoituksena on ottaa käyttöön valitusjärjestelmä ja on tietenkin selvää, että Euroopan unioni pystyisi tätä kautta sitten tarjoamaan laajempaa turvaa kuin alkuperäisessä perusoikeuskirjassa on mainittuna. Siinäpä kaikkea, jos on kysyttävää, niin pyrin niihin mielelläni vastaamaan. Kiitoksia. Mr. Perillo, want to make a point? Kiitoksia. Perillolla on jotain sanottavaa. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari pientä lisäystä siihen, mitä Bradley juuri totesi liittyen EUn liittymiseen Euroopan yleissopimukseen. No, puhun nyt ranskaksi, koska osaan ilmaista sinne paremmin sillä kielellä. Lissabonin perussopimuksessa todella todetaan, että Euroopan unionin on liityttävä ihmisoikeusyleissopimukseen. Se on velvoite, mutta kun ajatellaan Euro- eh, perussopimusta Euroopan unionin toiminnassa, siinä sanotaan, että liittymisprosessi edellyttää neuvoston yksimielisyyttä ja tätä seuraa kansallinen hyväksyntämenettely. Se vastaa suurin piirtein ratifiointimenettelyä, mutta onneksi Lissabonin sopimuksessa tätä sanaa ei käytetä. Minun mielestäni tässä valiokunnassa on tärkeää korostaa sitä, että Euroopan unionin liittymisprosessi tähän yleissopimukseen aloitettaisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. EUn liittyminen ihmisoikeusyleissopimukseen aiheuttaa sen, että saadaan ulkoista valvontaa, nimittäin Strasbourgin tuomioistuimen valtaa voidaan sen jälkeen soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Mikään jäsenvaltio ei voi silloin ottaa itselleen opting outia niin kuin kävi perusoikeuskirjan kohdalla ihmisoikeusyleissopimukseen liittyminen myös hyödyntää Tukholman pöytäkirja ja strategia yli puolet Tukholman ohjelman kohdista ovat sellaisia, joihin suoraan vaikuttaa Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeusyleissopimukseen. Sitten siirryn toiseen näkökohtaan se, että kyseessä on velvoite, sitä ajattel, niin ajattelee myös, myös Saksan korkein perus, perustuslaki tuomioistuin tuomiossaan 36.2009 se juuri toteaa, että kyseessä on velvoite. Karlsruhen tuomiossa on pitkiä kohtia, jotka käsittelevät Euroopan oikeudellista aluetta ja yhteistyötä rikosoikeudellisissa asioissa. Kuten tiedätte, tässä tuomiossa Karlsruhen tuomioistuin on sitä mieltä, että tässä asiassa hall- Saksan hallitu- hallitus ennen kannanottoaan joutuu kuulemaan liittopäivien kantaa. Tämä Tätä tuomiota on tarkasteltu hyvin kriittisesti ja aika tiukasti sen jälkeen, kun se annettiin. Mitä tulee näihin meitä koskeviin asioihin, no, Karlsruhen tuomioistuimessa muistutetaan siitä, että selkeysoikeudellisissa asioissa kansallisten tuomioistuimien on ensin otettava kantaa yhteisöön ja Euroopan tasolla on säädetty yhteispäätösmenettelystä, mutta Euroopan parlamentin kannan ei pidä jäädä Berliinin liittopäivien kannan alla, joten neuvoston kanta rikosoikeudellisissa asioissa on ala, jossa olisi yhä enemmän otettava huomioon Euroopan parlamentin kannat. Tämä on ehkä vähän poliittisempi tulkinta Karlsruhen tuomioista. Voisin palata tähän Karsuhen tuomioon myöhemmin, jos sitä toivotte, mutta halusin korostaa tätä näkökohtaa. Kiitoksia. Thank you. Merci. Monsieur Perillo. Kiitoksia. Ehkä sitten puheenjohtajavaltion puolelta. Ruotsin edustaja Nielsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi sanoisin, että olen myöskin iloinen siitä, josta tekin puhuitte, liittyen viime perjantaiseen kansanäänestykseen Irlannissa. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on myöskin iloinen siitä, että kyllä ääni voitti niin selkeästi. No sitten pieni ikävämpi seikka, eli vielä prosessi ei ole päätöksessä. Meillä on vielä pari ratifiointia edessä, mutta toivomme tietysti edelleen, että nämä asiat voidaan ratkaista lähitulevaisuudessa. Me katsomme myöskin, että voimme olla samaa mieltä Lissabonin sopimuksesta. Se tekee EUsta avoimemman, demokraattisemman ja tehokkaamman mitä tulee yhteispäätösmenettelyyn Euroopan parlamentin osalta. Olen kuullut, että näitä politiikan alueita on 40, tällä hetkellä 40 ja niitä tulee olemaan noin 80 ja näistä 80 voidaan poistaa demokraattista puutetta, jota nyt meillä oli vanhan sopimuksen nojalla. Sitten Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta. No tietysti neuvotteluita käydään ja puheenjohtajavaltioiden on valmistauduttava tähän ja meidän täytyy ottaa huomioon myös tämänhetkiset neuvottelut puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin välillä. Hyvin monet asiat ovat tärkeitä meille ja myöskin teille. Ja uskon, että nämä neuvottelut nyt sujuvat hyvin ja että Ja sitten saatte kuulla näistä tuloksista sisäisesti. Yksi tärkeä seikka, se jo tulikin esille, eli perusoikeudet. Tämä on tärkeä kysymys puheenjohtajavaltio Ruotsille. Ja sitten toinen kysymys, mitä teemme tälle muuttuvalle oikeusperustalle. Se nyt muuttuu uuden sopimuksen myötä. Ja toivon, että voimme toimia samalla tavalla kuin silloin, kun siirrymme Maastrichtista Amsterdamiin. Eli teemme hyvin tiivistä yhteistyötä puheenjohtajavaltioon ja esittelyiden välillä. Ja toivon, että saamme aikaan hyviä tuloksia sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Tämä liittyy liittyy juuri näihin puitepäätöksiin, mutta on myöskin muita uusia oikeusperustoja muilla aloilla. Ja voin vakuuttaa, että tiedätte tämän yhtä hyvin kuin minäkin, että puheenjohtajamme ovat hyvin läheisissä yhteyksissä kaikkiin esittelijöihin, jotka te olette nimenneet näihin eri mietintöihin. Sitten lopuksi kysymys, jonka parlamentin jäsen juuri toi esille, eli eurooppalainen ihmisoikeusyleissopimus. Hän sanoi, että hän halusi, että sopimusta noudatetaan ja että siihen liitetään mahdollisimman nopeasti. Ja olen tästä täysin samaa mieltä. Ja uskon, että tämä on hyvin tärkeä osa ehdotusta – jonka teemme sitten Tukholman ohjelmassa parin viikon kuluttua. Ja haluaisimme, että tämä saadaan päätökseen mahdollisimman pikaisesti ja tehokkaasti. Se on aivan selvää, että me ilman muuta tulemme ehdottamaan tätä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nilsson from the... Kiitoksia. Sitten komissiosta Corrado. Yes, uh, first of all... Kiitoksia. Niin, komissikin on erittäin tyytyväinen Irlannin kansanäänestyksen tulokseen ja mekin toivomme, että ratifiointi saadaan toteutettua kaikissa jäsenvaltioissa, niin kuin puheenjohtaja valtion edustajakin täällä totesi. Mekin olemme tyytyväisiä siihen, mitä Lissabonin sopimus tuo tullessaan, mikäli se astuu voimaan, erityisesti siihen, että parlamentin rooli kasvaa ja että että useimmissa oikeuden sisäasioiden kysymyksissä sovelletaan yhteispäätösmenettelyä ja että myöskin kansallisten parlamenttien rooli vahvistuu. Niin kuin täällä jo sanottiin, neuvostossa valmistelu on käynnissä, samoin komissiossa, mikäli asia kuuluu meidän toimivaltuuksiimme, ja sama pätee myöskin liittymiseen ihmisoikeusyleissopimukseen ja muihin kysymyksiin – jotka saavat uuden sopimuksen myötä uuden oikeusperustan, eli kansalaisaloite ja muut vastaavanlaiset kysymykset. Ja mitä tulee sitten eri välineiden oikeusperustan muuttumiseen, niin kuin puheenjohtajan valtion edustaja täällä totesi, niin mekin toivomme, että voisimme tehdä tiivistä yhteistyötä teidänkin kanssa näistä eri ehdotuksista, erityisesti mietintöjen laatioiden kanssa – Toivomme, että tämä työ voisi jatkoa rakentavalta pohjalta, erityisesti niiden ehdotusten suhteen, jotka, jossa siirrytään kuulemismenettelystä yhteispäätösmenettelyyn. Aikaisemminkin, eli silloin kun Amsterdamin sopimus astui voimaan, niin ennen uuden sopimuksen voimaan astumista komissio tulee esittämään oman tekstinsä, jossa kerrotaan, minkälaisia vaikutteita uusilla oikeusperustoilla on. Eli tämä tulee löytymään tästä tekstistä. Ja mitä tulee kolmanteen pilariin liittyvästä ehdotuksesta, niin kyse on eri toimenpideryhmästä ja meidän tulkitamme mukaan tilanne on sellainen, että nämä ehdotukset kumoutuvat sitten myöhemmässä vaiheessa, eli meidän täytyy saada uudet ehdotukset aikaiseksi, ja siis mikäli näitä ei hyväksytä muodollisesti ennen Lissabonin sopimuksen virallista voiman astumista. Tätä me olemme pohtineet ja myöskin sitä, että toimittaisiin uuden oikeusperustan pohjalta. Tämä ei liity vain ainoastaan niihin teksteihin, jotka ovat jo vireillä, vaan myöskin sellaisiin kolmannen pilarin toimenpiteisiin, jotka ovat nyt jo voimassa. Eli tarvittaessa voidaan muuttaa kolmanteen pilariin liittyviä toimenpiteitä. Eli näitä asioita me parakaa pohdiskelemme, mutta meidän tietenkin täytyy odottaa uuden marssijärjestyksen esittämistä komission taholta ja katsoa, että kuka sitten vastaa oikeus- ja sisäasiaa salkusta. Me olisimme tyytyväisiä, jos parlamenttikin voisi kertoa, mikä olisi parlamentin mielestä tärkein etenemisjärjestys, ja me olemme todellakin halukkaita keskustelemaan näistäkin kysymyksistä teidän kanssanne. Kiitoksia. Thank you. Now we open... Kiitoksia. Sitten avaamme keskustelun. Jäsenet ovat pyytäneet. Ensinnäkin Riitta Vaaris, olkaa hyvä. I'm sorry, President, but I don't think I have... Anteeksi, mutta en kyllä tainnut pyytää puheenvuoroa. I'm sorry. Ai ette. Selvä. Kiitoksia kuitenkin. Romeva, please. Selvä, eli sitten Romeva. Yeah, thank you very much. Actually, have a very specific... Kiitoksia. Meillä on kysymys, joka liittyy tähän pöytäkirjaan liittyen Puolan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Voisitko vähän täsmentää, mitkä ovat tämän selkeät seuraamukset. Eli sovelletaanko tätä kansallisen vai maantieteellisen ulottuvuuden pohjalta näissä kahdessa tapauksessa? Ja voisitko antaa vähän esimerkkejä siitä, mistä tätä voitaisiin soveltaa ja millä tavalla? Eli tällainen täsmällinen kysymys. Thank you, Mrs. Lutford. Kiitoksia sitten Larsford. Yes, my question is also... Niin, minäkin kysyisin tästä yleisopimuksesta. Mikäli ymmärsin oikein, niin Tämä adjektiivi, jota kollega Bradley käytti Ukohon ja Puolaan liittyen, eli tämä oikeastaan vastaa sitä näkemystä, joka minullakin on. Eli en oikeastaan ymmärrä, että minkälainen vaikutus tällä pöytäkirjalla olisi, joten josko kollega Bradleylla olisi jotain mustaa valkoisella tähän liittyen, siitä olisi paljon hyötyä. Mutta toinen kysymys onkin, että onko oikeudellisella yksiköllä mitään näkemystä siitä, minkälainen relevanssi tällä pöytäkirjalla on. Se olisi mielenkiintoinen tieto. Ja niin kuin Romevakin kysyi, niin vaikuttaako tämä vain ja ainoastaan UK kansalaisiin vai UK lainkäyttöalueen piirissä toimiviin tahoihin? Kollega Bradleyn kollega muistaakseni lisäsi sanoen, että jos unioni liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen, niin kaikkiin jäsenvaltioihin valtioihin sovellettaisiin tällaista ulkoista valvin, valvontaa. Tämä on aika mielenkiintoista, sillä – Jos tämän pöytäkirjan mukaan joku ei kuuluisikaan yleissopimuksen soveltamisalan piiriin, niin ei voisi kääntyä Strasbourgin tuomioistuimen puoleen. Tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen skenaario, eli voitaisinkohan tästä kertoa hiukan enemmän. Tiedän toki, että Brittensaarilla on ehkä monikin henkilöitä, jotka eivät ole tätä pohtineet. Eli olisiko mahdollista saada oikeudelliselta yksiköltä enemmän tietoa siitä, että millä tavalla tämä tulee käytännössä toteutumaan? Sillä tässä on nyt syntynyt sellainen vaikutelma, että mikäli yleissopimuksen soveltamisalan piiriin ei kuulu, niin sitten tietyt määräykset eivät myöskään sitten heitä koskisi. Kiitoksia. Oliko siinä kaikki? Ja kiitos. Kiitoksia Ladford. Sitten Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä edelliseen puhujaan ja pitää Pidän hyvänä sitä Irlannin äänestystulostusta viime viikolta. Ja toivon, että ratifiointiprosessi nyt saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti ja että sopimus astuu voimaan mahdollisimman nopeasti. Mutta haluaisin vähän laajemmin pohdiskella sitä, mitä Iranin tilanne meille kertoo. Kuten kollegat tietävät, yksi suurimpia huolenaiheita irantilaisten piirissä liittyy myöskin Euroopan unionin liian puuttuvaan toimintaan, mitä tulee tiettyihin kansallisen elämän piirteisiin ja jopa perheelämän asioihin. Sehän ylitti selvästi sen, mikä kansalaisten mielestä on hyväksyttävää. Ja meidän pitää olla erittäin varovaisia siinä, mitä me teemme täällä parlamentissa ja myöskin millä tavalla toimimme. Esimerkiksi tulee perhelainsäädäntöön. On selvää, että irlantilaisilla oli huolenaiheita sen suhteen, kuinka pitkälti Euroopan unionin pitäisi olla mukana näissä kysymyksissä ja sanella irlantilaisilla, irlantilaisille, mitä heille pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Eli tämä keskustelu ja sitten myös koko sopimus, sitten kun se astuu voimaan, ja toivon tietysti, että se astuu nopeasti voimaan, vaatii sitä, että meidän pitää kantaa tämä uusi vastuu hyvin huolella. Sitten toinen kohta on myöskin menettelytapaan liittyviä vaikutuksia esimerkiksi tässä valiokunnassa. Lainsäädäntötaakka oikeuden sisäasioiden alalla tulee kasvamaan, jopa komission jäsenten määrä tulee kasvamaan, joten tietysti työn järjestämisen on heijasteltava tätä oikealla tavalla ja meidän on varmistettava, että kun annamme aikaa näille asioille. Meidän pitää antaa prioriteetti lainsäädäntökysymyksille, koska jos nämä lainsäädännölliset kysymykset tulevat olevaan lukuisempia kuin ennen, niin totta kai se vaikuttaa työhömme. Eli minusta tuntuu, että jossain vaiheessa meidän pitäisi katsoa, millä tavalla tämä vaikuttaa tämän valiokunnan päivittäiseen työhön. Kun meillä on yhä enemmän työtä, meidän pitää myöskin miettiä näitä kysymyksiä. Kiitos. Señor Jauregui, por favor. Kiitos, Jauregui, por. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Yo quería hacer... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aivan ensiksi haluaisin arvioida erittäin myönteisesti tätä viime perjantain kansanäänestystä Irlannissa. Politiikassa käy joskus niin, että yhtä aikaa voidaan olla hämmentyneitä ja optimistisia. Jos tämä ei olisi onnistunut tällä kertaa, niin olisimme tänään varmaankin aika lailla hämillämme. Mutta nyt kun tulos oli hyvä, niin olemme aivan optimismista humaltuneina. Haluaisin nyt esittää tälle valiokunnalle pohdinnan siitä, mitä meidän alueellemme Lissabonin sopimus tulee merkitsemään, mikäli se todellakin pian astuu voimaan. En usko, että kaikki Lissabonin sopimuksen potentiaali vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella – onnistuu, mikäli, mikäli jäsenvaltiot eivät tue Lissabonin sopimuksen voimaan astumista mm, anteliaasti ja hyvin emme pääse eteenpäin. Meillä on merkittäviä uudistuksia, joita tarvitaan, jotta oikeus, poliisi ja muut järjestelmät voitaisiin uudistaa. Se ei onnistu, mikäli jäsenvaltiot eivät ole anteliaita. Minusta tämä pohdinta on tärkeä, koska tiedämme, että neuvostolla on valtavia vaikeuksia saada aikaan yhteisiä tekstejä monista sellaista asioista, joita olisi yhdennettävä Euroopassa, jotta, jotta Lissabonin sopimukseen saataisiin todellista potentiaalia tällä alalla. Sitten haluaisin välittää teidän eden tiedon. Tehän tiedätte, että ensi vuoden ensimmäisellä kaudella Espanja tulee johtamaan neuvostoa ja minä olen nyt tekemässä työtä Espanjassa muiden kollegoiden kanssa muista ryhmistä, jotta saataisiin aikaan konsensusta Espanjan sisällä puheenjohtajavaltion tukemiseksi. Haluaisin kertoa kollegoille, että luultavasti Espanjassa kaikki poliittiset ryhmät ovat jo sopineet siitä, että pyytäisimme hallitukselta sitä, että Espanjan kauden prioriteettina tällä alalla olisi todellakin Euroopan ihmisoikeusperuskirjan ratifiointi. Juuri, juuri tätä pidämme kaikkein tärkeimpänä se olisi ratifioitava jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai ainakin ensi vuoden aikana. Kuten oikeudelliset asiantuntijat ovat sanoneet, se on keskeinen kaikilta kannalta, kannaltaan. Toinen ehdotus, jota, jota olemme työstämässä prioriteetiksi, koskee äh, direktiivin tai asetuksen äh, äh, laatimista koskien tätä miljoonan kansalaisen aloitetta, joka juuri liittyy Lissabonin sopimukseen. Täällä parlamentissa juuri kaipaamme usein lisää erilaisia lakialoitteita. AFKO-valiokunta jo aikaisemmalla vaalikaudella äh, äh, laati tätä koskevan äh, asiakirjan ja Espanja pitäisi yhtenä prioriteeteistaan juuri tämän tyyppisen lainsäädännön kehittämistä niin, että näin hyvän, hyvin uudistavalla tavalla eurooppalaiset otetaan mukaan eh, ja hekin voivat te- tehdä sitten lakialoitteita. Infeld, please. Kiitoksia sitten Infeld. Yes, thank you, chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat iloisia Irlannin kansanäänestyksen tuloksesta – Tulokset ovat hyviä. Se oli hyvin vankka, kyllä tulos, eikä mikään nippanappa-tulos. Ja pari yleistä huomiota. Joku totesi, en nyt muista kuka se oli, että Euroopan unioni on nyt mukana kaikenlaisissa uusissa politiikan alueissa. Ja haluaisin puhua tästä hiukan. Euroopan unio on nyt jo aktiivinen monilla politiikan alueilla, juuri niillä, jotka koskevat tätä valiokuntaa, mutta eivät kuitenkaan kovin demokraattisesti tai avoimesti. Ja tämä on nyt se suuri askel eteenpäin. Eli nyt näistä politiikan alueista puhutaan avoimesti ja niistä keskustellaan täällä parlamentissa avoimemmin. Kiinnitän vähän huomiota niihin kommentteihin, joita arvoisa kollegani Busutil teki. Hän totesi, että Euroopan unioni nähdään – olentona, joka puuttuu ihmisten perheelämään. No, minusta tuntuu, että EU ei ollenkaan puutu ihmisten perheelämään, vaan päinvastoin. Mehän suojelemme ihmisten yksityiselämää, ja jos kukaan puuttuu ihmisten perheelämään, ne ovat kansalliset hallitukset ja tietyt muut järjestöt. Sitten toinen huomio. Olin tyytyväinen siitä asiasta, jonka oikeudellinen yksikö otti esiin liittyen Saksan perustuslakituomioistuimen päätökseen. Suoraan sanoen on aika huolissani siitä vaikutuksesta, joka sillä saattaa olla. Siinä on todettu aika merkittäviä asioita liittyen Euroopan parlamenttiin. Sanottu, että Euroopan parlamentti ei koskaan voi olla todellinen parlamentti, joka edustaa Euroopan kansalaisia, koska useista syistä esimerkiksi meillä ei ole todellista oppositiota, meillä ei ole todellista hallitusta – ja me emme ole niin kuin, siis Saksan parlamentti käytännössä. Mutta jos tämän lukee tarkkaan, siinä puhutaan jonkinlaisesta takaovesta ja uudesta vetoikeudesta kansallisille parlamenteille. Ja haluaisin nyt kysyä tältä valiokunnalta ja puheenjohtajalta, voisimmeko saada oikeudelta yksiköltä arvion siitä, miten tämä Saksan perustuslakituomioistuimen päätös saattaa vaikuttaa. Ja sitten lopuksi nämä ystävälliset kommentit neuvoston edustajalta. On hienoa kuulla, että neuvosto aikoo tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, koska suoraan sanoen minusta neuvoston ja parlamentin välinen yhteistyö tähän mennessä ei ole ollut kovin yhteistyöhaluista. Te mainitsitte, että yhteyksiä on tehty kaikkiin esittäjiin näissä asioissa. No itse olen esittelijänä Europolin ja tietojen välityksen henkilökohtaisten tietojen ja luottamuksellisten tietojen osalta, ja minun kyllä ei neuvosto vielä ole ottanut yhteyttä. Olin esittelijänä EUn matkustajatieto kysymyksissä ja ehdottamani päätöslausuma hyväksyttiin viime marraskuussa, ja parlamentti yksimielisesti pyysi, että neuvosto toimittaisi tietoja tästä aiheesta, ja me nyt lähes juhlistamme sitä, että on kulunut yksi vuosi tästä päätösasumasta ja vielä en ole saanut minkäänlaisia tietoja. Ja voisin jatkaa vielä aika pitkäänkin, mutta toivottavasti tämä tilanne nyt paranee huomattavasti ja toivottavasti se nyt sitten paranee vielä tulevina vuosina sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Kiitos. Kiitoksia. on Albrecht. Kiitoksia herra puheenjohtaja Yksi lisäesimerkki ja kysymys puheenjohtajavaltio Ruotsille. Lissabonin sopimus ilmeisesti nyt saadaan vietyä läpi kansanäänestyksen tuloksen valossa ja nyt kysyisinkin Ruotsilta, että pitäisikö Euroopan parlamentin olla mukana lainsäädäntötyössä kolmannen pilarin alalla ja voitaisiko SWIFT-sopimuksen allekirjoittamista siirtää tuonnemmaksi, sillä meille ei oikein voitu selittää kovin vakuuttavalla tavalla, miksi sitä nyt ei voitu hyväksyä, joten kyllä suurella mielenkiinnolla jäisin odottamaan, että mitä Ruotsi on tästä mieltä. Kiitoksia, Alvaro. Well, thank you very much, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Lisäisin Sofin sanoihin se, että kokemuksemme eivät ole olleet niin hienoja. Täytyy myönnän, että mitä tulee tähän tullikysymykseen, niin puheenjohtajavaltio otti minun hyvin varhaisessa vaiheessa yhteyttä ja olemme keskustelleet siitä perinpohjaisesti. Mutta ehkä nyt jatkan siihen, mistä Albert puhui. Eli minäkin haluaisin kuulla, mitä näille asioille tapahtuu? No ehkä oikeudellisikö voi antaa vähän selvityksiä, eli asiat, joissa emme ole ollenkaan mukana. Ehkä nyt en ymmärtänyt oikein, mutta esimerkiksi SWIFT-sopimus ja muut kysymykset, joista Sopinkin puhui, matkustajatietokysymykset ja monet muut. Eli kuvitellaan, että ei ole mitään SWIFT-sopimusta liittyen ratifiointiin. Menemätkö komission edustajat Yhdysvaltojen sanovat, että meidän täytyy aloittaa alusta, koska nyt parlamentti on mukana tässä vai siirretäänkö se vain sitten toiseen pilariin, koska se on ulkopoliittinen kysymys. Ja siellähän meillä ei ole yhteispäätösoikeuksia. Eli muutetaanko tässä oikeusperustaa meistä poispäin vai meitä kohti? Eli tämä asia nyt kiinnostaisi minua. Ja sitten nämä kysymykset, joita ei ole hyväksytty muodollisesti, eli joita ei ole julkistettu virallisessa lehdessä, ne on aloitettava siis uudelleen No sitten tämä omnibus-menettely kiinnostaisi minua, eli miten tämä oikeastaan toimii. Minä päätin koulun silloin, kun Amsterdam meni läpi, Amsterdamin sopimus. Eli mitä sitten tapahtuu? Onko sitten niin, että muutamme kaiken oikeusperustaa vai onko meillä sitten kolmikantaneuvotteluja? Eli tämä on aika mielenkiintoista ja tämä on aika suuri menettely. Ja sitten yksi kysymys oikeudelliselle yksikölle. Ehkä tämä nyt on vain filosofinen kysymys, mutta kun käydään läpi Lissabonin sopimusta, te tiedätte jo mitä oikeuden yksikkö mainitsi näistä hätäjarruista, joita jokin valtio voi käyttää. No jos mietitään filosofisesti, niin jos ajatellaan Isoa Britanniaa, jos se käyttäisi hätäjarrua, johon tämä pöytäkirja edes liity, onko tähän liittyy jotain oikeudellisia rajoja vai voiko maa, jolla, joita ei ole mukana tietyillä politiikan alueilla, voi silti ne käyttää hätäeroa näissä tällaisissa kysymyksissä, vaikka eivät ole niissä mukana. Kansallisessa politiikassa tämä tietysti saattaa olla tehokastakin, kuka ties. Ja sitten viimeinen kysymys, ja ehkä koordinaattorit voivat keskustella tästä huomenna, tai sihteeristö voi ehkä kertoa tästä. Eli meille tulee hyvin paljon lisää työtä. Viimeisen viiden vuoden aikana meillä oli 480 asiaa, joita käsiteltiin tässä valiokunnassa. En nyt tiedä sitten, kuinka paljon niitä tulee, kun olemme yhteispäätösmenettelyssä. Ja budjettivaliokunnassa menot ovat lisääntyneet parlamentin henkilökunnan osalta. Saako tämä valiokunta lisää henkilöstöä? Täällä tehdään hienoa työtä, mutta kukaan ei selviä samasta tällaisesta työmäärästä, joka tulee kasvaa merkittävästi. Me ehdottomasti tarvitsemme lisähenkilöstöä, eli tämäkin toisa kysymys, mutta tästä ehkä sitten keskustellaan huomenna koordinaattorien kokouksessa. Kiitos sitten Brons. Uh, Kiitoksia. En halua tässä nyt pilata tunnelmaa Irlannin kansanäänestyksen tiimoilta, ei missään nimessä, mutta meidän konservatiivimme ovat ilmoittaneet, että he haluavat neuvotella uudelleen Lissabonin tietyt kohdat, Lissabonin sopimuksen tietyt kohdat. Onkohan tämä todellakin mahdollista? <laughs> Kiitoksia tästä selkeästä kysymyksestä. Ja sitten oikeuden yksikkö taas, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, Kiitoksia. En nyt ehkä pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin erinäisistä syistä, mutta helpommin voin vastata tähän pyyntöön saada kirjallinen teksti. Sitten tästä pöytäkirjasta, no, tästä ei ole mitään lausuntoa oikeudelliselta yksiköltä, mutta mikäli valikunta haluaa kirjallisen lausunnon, niin voimme tietysti laatia sellaisen. Nämä olivat hyvin keskeisiä kysymyksiä, eli sovelletaanko tätä henkilöihin vai tuomioistuimeen, eli tämä voidaan tehdä. Ja sitten perhelainsäädäntö, Pusutil oli oikeassa. Se oli hyvin tärkeä asia Irlannissa. Ja yksi iskulausaista, jota käytettiin, oli, että EU lopettaa farmien jakamisen, mutta tietääkseni EUlla ei ole toimivaltuuksia perheoikeudellisissa kysymyksissä yksittäisessä jäsenvaltiossa. Sillä on rajoitetusti toimivaltaa perheoikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät rajat ylittäviin kysymyksiin. Ja yksi kysymys liittyy siihen, miten neuvostossa käytetään yksimielisyyssääntöä. Ja sitten Intfeltin kysymys, niin totta kai valtaosin nämä eivät ole uusia alueita EUn toimivallassa. Lissabonin sopimus selkeyttää näitä valtuuksia ja hyvin pitkälti voitaisiin estää se, että EU puuttuu uusiin alueisiin. Varha artikla 308 mahdollistaa sen, että yhteisö toimii yhteisön tavoitteiden mukaisesti. Eli tässä on nyt selvennys, mutta tavallaan tässä myöskin rajoitetaan jo näissä kahdessa sopimuksessa mainittuja valtuuksia. Ja sitten Saksan perustuslakituomioistuimen päätös. Niin me voimme tietysti tulla takaisin valiokuntaan puhumaan näistä ja vastata kysymyksiinne. Ja sitten hätäjarrusta. Tietääksemme jäsenvaltio, joka ei, jota nämä päätökset eivät sido, ei pysty sitä myöskään estämään, mutta tietysti voimme paneutua tähän syvällisemmin ja palata sitten valiokuntaan puhumaan näistä. Kiitos. Mr. Bradley. Kiitoksia. Ja sitten taas puheenjohtajavaltion edustaja Nilsson, olkaa hyvä. Uh, kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyet vastaukset näihin kolmeen kysymykseen. Mitä tulee PNR, niin tilanne on neuvostossa seuraavanlainen. Uskon, että tilanne on sama kuin täällä parlamentissa. Eli tarkoituksena ei ole jatkaa keskusteluja. Me emme ainakaan niitä jatka neuvoston puolella. Me nyt jäämme odottamaan Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Ja sitten Ehkä komissio esittää oman, oman uuden ehdotuksensa. Mutta mitä PNRään tulee, niin koskaan ei ole pohdittu sitä, että pitäisikö meidän käyttää PNR, sillä PNR käytetään useimmissa unionin jäsenvaltioissa. Niin kuin Ruotsin ministeri aikanaan sanoi täällä, niin noin 80 prosenttia huumausaine takavarikossa Arlana kentällä on saatu toteutettua PNRn avulla, joten tämä on osoituksena siitä, että PNR toimii. Mitä tulee Europol-kysymykseen, niin on valitettavaa, että kukaan ei ole ollut yhteydessä Rova Inetfeltiin. Ja jos teille sopii, niin voisimme tavata esimerkiksi lounaan merkeissä ja keskustella näistä kysymyksistä ja näin pääsisimme käsittelemään Europoliin liittyviä kysymyksiä. Ja mikäli muilla on sama ongelma, eli että teihin ei olla oltu yhteydessä, no ette välttämättä ole olleet vielä mietintöjä mietinnöistä vastaavina toimijana mukana, mutta me tulemme joka tapauksessa olemaan teihin yhteydessä. Ja mitä Swiftiin tulee, niin Mehän olemme jo esittäneet oman näkemyksemme täällä parlamentissa. Työryhmän puheenjohtajakin on täällä mukana ja hänkin on uskakseni käynyt jo kahteen otteeseen täällä parlamentissa. Ja tilanne on tietenkin sellainen, että paraikaa puhutaan kahden kuukauden määräaikaisesta sopimuksesta, toivottavasti ei niinkään pitkästä. Sopimuksen tavoitteena on se, että meidän ei tulisi lopettaa tätä tiedon välittämistä, koska tämä TFTP-järjestelmä toimii hyvin. Eli näin voidaan estää terroristihyökkäysten toteuttaminen Euroopassa. Siitäkin on olemassa esimerkkejä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että komissio tulee esittämään uuden mandaatin neuvotteluille heti, kunhan Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ilmeisesti Intfeld vielä haluaisi puheenjohtaja Veldyltä vähän muita täsmennyksiä. No toivottavasti hän vastaa myöntävästi tähän lounaskutsuun. No se ei varmaankaan ole ihan romanttinen lounas sitten. No, kyllä se sopii. Vastahakoisesti hyväksyn. Kiitos. Niin tästä matkustajatiedosta, no palaamme näin sitten kahdenvälisesti. No further specifications as for... No, tällä hetkellä ei vaadita muita täsmennyksiä. Eli palaamme sitten taas komission puolen. Corrado, olkaa hyvä. Perhaps I just wanted by one issue that, that will raise the... Niin yksi asia, joka liittyy tähän omnibus-tiedonantoon ja näihin vireillä oleviin ehdotuksiin. Eli ne kattavat vain ensimmäisen pilarin ehdotukset. Eli nämä välineet, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimivaltuuksiin, ne liittyvät lähinnä muutamiin oikeudelliseen maahanmuuttoon ja viisumeihin liittyviin kysymyksiin ja joihinkin Schengen-kysymyksiin, mutta kovin moniin asioihin tämä ei liity. Valtaosa vireillä olevista asioista liittyy kolmannen pilarin lainsäädäntöehdotuksiin, ja komissio katsoo, että nämä vireillä olevat ehdotukset, jos niitä ei muodollisesti hyväksytä ja julkisteta ennen kuin uusi sopimus astuu voimaan, silloin ne raukeavat. Niitä ei enää ole olemassa, eli meidän täytyy esittää uusia ehdotuksia uuden oikeusperustan pohjalta, ja näin tietysti teemme. Mutta koska nyt on siirtymäaika toisen komission ja uusien komission jäsenin, niin tietysti poliittisia päätöksiä täytyy tehdä uudessa komissiossa. Ja tietysti sitten käydään keskustelut teidän kanssanne näistä painopistealueista ja odotamme sitä illalla, innolla. Kiitos. Thank you. Finally, it might be... Kiitoksia. Ja sitten lopuksi ehkä voisimme kuulla vielä temaattisen tutkimusosaston edustajalta Daniel Richardilta. Hän voisi ehkä kertoa meille näistä resursseista, joita on käytettävissä kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, mitä tulee näihin teknisiin, oikeudellisiin kysymyksiin ja kysymyksiin, joihin vielä täytyy löytää vastaus. Richard, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin omalle osastolleni mahdollisuus olla tällä läsnä tänään, kun puhumme mahdollisesta Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta. Se tietenkin merkitsee paljon uutta työsarkaa, paljon uutta tutkimusta ja meidän tarkoituksenamme on auttaa teitä. Aikaisemmalla kaudella kului paljon aikaa ennen kuin ennen kuin valiokunnan jäsenet ymmärsivät, kuinka paljon palveluja tutkimusyksiköt voivat heille tarjota. Kullekin parlamentin osalle kuuluu tietty tutkimusbudjetti, joka on itse asiassa riippumaton sihteeristön töistä valiokunnissa tässä valiokunnassa minun yksikköni eh, kansalaisoikeudet ja peruslaki-asioita käsittelevä temaattinen osasto on tästä vastuussa. Me, eh, meidän valiokunta, tämä valiokunta, vetomusvaliokunta, oikeudellisten asioiden valiokunta ja naisten, naisten asioiden valiokunta ovat ikään kuin sama perhettä meillä on kolme asiantuntijaa, Alessandro Davoli, Jean-Louis Antonin Grevoire ja Ellen Garels. He käsittelevät erityisesti rikosoikeus- yhteistyötä, turvapaikkoja, maahanmuuttoa sekä ulko- rajoja ja laitonta ja laillista maahanmuuttoa. Donc un travail de recherche. Teemme siis tutkimustyötä kahdella tavalla. Tietyt tutkimukset ulkoistetaan silloin, kun ne ovat vertailevia ja pitkä, pitkää aikaa vaativia ja meillä ei ole resursseja tehdä niitä itse. Tuolloin teemme yhteistyötä mm, tutkimuskeskusten kanssa kaikille Euroopassa tarjouskilpailujen mm, kautta. Valitsimme ne tahot, jotka parhaiten voivat vastata teidän tarpeisiin. Meillä on rajalliset inhimilliset resurssit, mutta niissä puitteissa teemme myös sisäistä tutkimusta. Kyseessä on tieteellinen tutkimus. Tavoitteena on tehdä syvällistä työtä, joka ei välttämättä koske vain yhtä parlamentaarista menettelyä. Haluaisin ottaa tästä esimerkin. Aikaisemmalla kaudella esititte kaksi pyyntöä. Yksi koski turvapaikan taakan jakoa ja toinen yhteistä turvapaikkaa hakemusta. Tämä tulee tämän valiokunnan käsittelyyn tämänkin valikauden alussa. Jotta ymmärtäisitte paremmin, mitä tämä temaattinen osastomme tekee, ja jotta voisin paremmin esitellä välineitämme, olen Olemme jakaneet teille kansioita, jotka ovat aika paksuja ja ne ovat pöydällänne. Teimme tämän urakan näitä meidän valiokuntiemme varten. Me otimme teidän henkilökohtaiset profiilinne huomioon, kielitaidon, tietenkin äidinkielen, mutta myös toisen kielenne kun ajatellaan niitä asiakirjoja, joita ei ole kaikille kielille käännetty. Toivon, että itsekin teette tästä kansiosta henkilökohtaisemman poistamalla sieltä itsellenne tarpeettomat asiakirjat. Se on myös kehittyvä kansio, kun esimerkiksi turvapaikka-lainsäädäntö hyväksytään, niin tiettyjä osia voidaan korvata uusilla tai voidaan lisätä tärkeitä uusia tietoja. Tämä on väline, joka on täysin teidän käytettävissä, käytettävissä ja toivon, että voitte siitä saada hyödyllisen työvälineen itsellenne perusasiakirjojen keräämistä varten. Toivon, että se on teille hyödyllinen. Siinä on myös uuden siinä on muistitikkuja, CD-ROM mukana, Teillä on siis sähköisesti myös kaikki nämä tiedot mutta kun huomasimme, että jos muistitikulla on jotakin tavaraa, niin se kuitenkin sitten printataan monen kertaan, niin näin ollen annamme sen myös paperin muodossa. Toivomme palautetta teiltä, koska tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun tällainen kansio jaettiin ja se jaettiin vain joillekin valiokunnille. Sitten haluaisin todeta, että mikäli ette voi sitä aina kuljettaa mukana, niin voitte jättää sen vahtimestareille ja se vetäisiin sitten takaisin toimistoon. Odotamme siis palautettanne ja haluaisin vielä täsmentää, että kun ajatellaan julkisen julkisten varojen käyttöä, niin kun jäsenet haluavat, että osastomme tekee tutkimuksen joltainkin alalta, koordinaattorin on tehtävä tästä päätös ja laadittava prioriteettijärjestys. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, Madame Richard, et vos renseignements. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko kysymyksiä näistä oikeudellisista kysymyksistä? Diastemera. Muchas gracias, señor presidente. Es una... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on aivan yksinkertainen kysymys. Minulla on tässä edessäni tämä kansio ja siitä, sitä koskien haluaisin kysyä Arva Richardilta. Onko todella niin, että että mukainen maahanmuutto nimetetään laittomaksi tai lainvastaiseksi maahanmuutoksen vai, vai mitä termiä tässä tullaan käyttämään? Onko se sääntöjen vastaista vai lain, lain Semanttisesti se ei ole sama asia. Aikaisemmalla kaudella olen havainnut, että tätä ilmiötä on kutsuttu joko sääntöjen vastaiseksi tai salaiseksi maahanmuutoksi. Jossakin asiakirjassa kuitenkin nähdään myös tämä termi laiton maahanmuutto. Haluaisin tähän asiaan selvityksen, koska olisi hyvä, että voisimme ainakin näin perustavaa laatua oleva terminologia vähän yhdenmukaista. Kovalioche tästä kohdasta. Niin, mikäli sopimukseen päästään, niin kyllähän tämä meille käy. Voimme muuttaa tekstin. En tiedä millä kielellä teillä on tuo teksti siellä kansiossanne. Englanniksi tämä on todellakin irregular immigration – ja legal migration, siis eh, sääntöjen vastainen maahanmuutto ja lain mukainen maahanmuutto. Nämä vastaavat eh, perussopimuksen kohtia. Tietenkin nyansseista voidaan puhua, mikäli parlamentti tekee ehdotuksen, jonka pohjalta voitaisiin päästä konsensukseen, niin eh, se olisi oikein hyvä, olisi oikein hyvä saada tämä asia päivitetyksi. Si, Madame Richard, je ne sais pas si la... Kiitoksia. En tiedä, onko täällä nyt konsensusta, kun ajatellaan Lissabonin sopimusta. En tiedä, miten siellä sitten viitataan tähän laittomaan tai säännönmukaiseen maahanmuuttoon, eli mitä sanamuoto käytetään Lissabonin sopimuksessa. Se nyt varmaan on sitten pohja oikeudelliselle konsensukselle. Sitten Diasta Mera vielä. Oliko meillä jotain lisättävää? Una pequeña intervención. Niin aivan pieni huomautus vielä, jotta saisin kysymystäni vähän selveämmäksi. Tähän ei liity ainoastaan juridinen käsite, vaan myös poliittinen käsite. On hyvin tavanomaista, että täällä laadituissa mietinnöissä aikaisemmalla kaudella, kun lähinnä oli maahanmuutto, niin tietyt poliittiset ryhmät puhuivat laittomasta maahanmuutosta ja toiset poliittiset ryhmät puhuivat sitten sääntöjen vastaisesta ja, ja salaisesta maahanmuutosta. Mutta riippumatta tästä teksteissä edelleen puhutaan. No niin, esimerkiksi on olemassa erä, eräs erittäin problemaattinen direktiivi, ja toisaalta hyvin tärkeä direktiivi, nimittäin palauttamisdirektiivi. Siinä puhutaan laittomasta maahanmuutosta säännönmukaisesti minun kantani olisi se, että valittaisiin termiksi sääntöjen vastainen tai salainen maahanmuutto. Tämä todellakaan ei ole vain juridinen kysymys, vaan ideologinen poliittinen kysymys. Rova Richardille haluaisin sanoa, että, että, että salaisen tai sääntöjen vastaisen maahanmuuton vastakohtana ei ole laillinen maahanmuutto, koska todellakin puhumme nyt sekä juridisesta että ideologis-poliittisesta käsitteestä, mutta katsotaanpa nyt, jos kykenemme käyttämään yhteistä kieltä. Kiitoksia ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Ilmeisesti Busutil haluaa vielä lisätä jotain tähän kohtaan. Uh, no, I have a question to make. Eva, minulla on kysymys, jos sopii. Osaston edustajille aluksi haluaisin kiittää heitä tästä alustuksesta. Ensimmäinen kysymys, jos nyt oikein ymmärsin. Tähän liittyy myöskin lisäbudjettia, jotta meidän valiokuntamme pystyy teettämään omia tutkimuksiaan, kuten valiokunnassa on päätetty, riippumatta tästä osastosta ja haluaisin vahvistuksen nyt siihen, ymmärsikö oikein vai en. Ja sitten mikä tämä budjetti on, voisitko hän kertoa sitten siitä? Sitten toinen kysymys, mikä on tämä osaston rajat, mitä tulee näihin tutkimuksiin per vuosi? Onko jokin vuosi maksimimäärä? Kuvittelen, että en, käsittääkseni he eivät varmaan pysty tekemään kaikkia pyydettyjä tutkimuksia. Ja odotellaanko aina ohjeita joltain valiokunnalta ennen kuin ryhdytään tekemään tutkimuksia, vai onko siellä myöskin oma mietintöjä? Ja hyvä. Charles, vielä selkeytätte näitä kysymyksiä, joista Buusotel juuri puhui. Alors, euh, en trois points. Kolme asiaa, kyllä. Libe-valiokunnalla on budjetti, kuten kaikilla muillakin valiokunnilla. Se on viime vuosina noussut merkittävästi se ei ole kuitenkaan kovin ihmeellistä, jos otetaan huomioon komission tutkimusbudjetit, mutta viime vuosina tämän budjetin ansiosta on kuitenkin voitu varsin perusteellisia tutkimuksia suorittaa. Onko se temaattisesta osastosta riippumaton? No, joka tapauksessa tätä budjettia temaattinen osasto hallinnoi. En tiedä, tarkoititteko sitä, että ne sisäisistä varoista ne riippumattomalla tavalla – Siis mehän teemme sisäistä tutkimusta, mikäli meillä on siihen resursseja, eli jos asiantuntemusta ja, ja, ja työaikaa löytyy. Samalla myöskin teemme tutkimuksia ulkoisesti. Kolmannekseen me emme omasta aloitteestamme tee mitään, vaan työskentelemme aina valiokuntien pyynnöstä – myös sisäisissä tutkimuksissa. Mutta kun kyseessä on julkisten varojen käyttäminen, niin se on vieläkin tiukempaa. Voimme käyttää varoja ainoastaan, mikäli Libe-valiokunta tekee tästä päätöksen. Jos jotakuta jäsentä kiinnostaisi tietyn asian tutkiminen, hänen on otettava yhteyttä koordinaattoriin, jotta asia otettaisiin esille koordinaattorin kokouksessa ja siellä päätös voidaan tehdä. Ja tältä pohjalta me sitten voimme äh, joko itse tehdä tutkimuksen tai, tai järjestää siihen rahoituksen ja, ja suorittaa sen muualla. Vastasinko nyt? Niin, sitten vielä. Niin ensimmäinen kysymys siis onko meillä mitään riippumatonta budjettia tälle valiokunnalle, joka ei ole riippuvainen tästä osastosta, ja ilmeisesti vastaus on ei, koska tämä osasto hoitaa tätä budjettia. Kiitoksia. Nous vous remercions. Kiitoksia. Sitten etenemme kohtaan 5 ja 6. Käsittelemme yhdessä. Ne liittyvät arviointimekanismi Schengenin säännöstön soveltamisen todentamista varten ja arviointimekanismi Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Koejo. Ja sen jälkeen sitten komissio ja neuvosto saavat puheenvuoron. Koejo, olkaa hyvä. President. Primeira coisa que queria dizer é que não posso estar mais de acordo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen tähän aloitteeseen. Tarkoituksena on tehdä Schengenin arviointijärjestelmästä tehokkaampi, yksinkertaisempi ja paljon avoimempi ja johdonmukaisempi. Valitettavasti Tämä ei kuitenkaan heijastu komission ehdotuksesta. Ehdotukset tuovat tullessaan oikeastaan ainoastaan yhden uutuuden, nimittäin sen, että voidaan tehdä ilmoittamattomia vierailuja. Tämä on siis kyllä tosin täysin myönteinen uutuus. Kun komission ehdotuksessa siirretään jäsenvaltion tehtävät Euroopan unionin komissiolle niin, että jäsenvaltioille jää vain hyvin heikko yhteistyöosa. Euroopan parlamentti jätettäisiin tästä Schengenin arviointiprosessista täysin syrjään. Ehdotuksessa on konkreettisia seikkoja, joita mielestäni ei ole oikein käsitelty. Ensinnäkin täällä on jaettu mandaatti kattin, eh, eli maat en, maiden arviointi ennen Schengenin liittymistä ja sitten toisaalta maat, jotka ovat jo Schengenissä. Tässä on liian merkittävät eh, rahoitukselliset eh, sitoumukset mukana. Minun mielestäni tällaista jakoa ei pitäisi tehdä. Sitten tietojen mm, viestittämisessä on, on ongelmia. Esimerkiksi ei mainita outsourcingia, siis ulkoistamista. Siis järjestelmä versus viisi järjestelmä ja sitten vielä riskiarviointi ja tarkastukset ovat kaikki ongelmallisia asioita. Sitten on muita substanssi, substanssia koskevia ongelmia. Komissio käsittelit tätä asiaa edellisellä kaudella ja otti yhteyttä oikeudelliseen yksikköön. Kyseessä oli oikeusperusta, onko se legitiimi, voisiko oikeusperusta olla toinen ja oikeudellinen yksikkö vastasi seuraavalla tavalla. Komissio voi tehdä aloitteen tältä oikeusperustalta, joka edellyttää ainoastaan parlamentin kuulemista mutta muuttamalla perusasetusta, joka on hyväksytty yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa, komissio voisi myöskin käyttää yhteispäätösmenettelyä parlamentin kanssa. Mikäli nämä molemmat ratkaisut ovat mahdollisiksi ja miksi komissio valitsi yhden eikä toista? Poliittisista syistä komissio oli sitä mieltä, että sen oli vedettävä Euroopan parlamentilta yhteispäätösmenettelyä menetelmämahdollisuus. Mitä sitten tulee Schengen-järjestelmän tarkastamiseen? Se on keskeinen seikka keskinäisen luottamuksen kannalta. Mikäli jäsenvaltioiden välisillä rajoilla ei ole valvontaa, niin meidän on uskottava, että ulkorajoilla suoritetut tarkastukset ovat tyydyttäviä. Komissio on perussopimusten valvoja, mutta myös jäsenvaltiot ja myös Euroopan parlamentti. Silläkin on sanansa sanottavana, koska se edustaa eurooppalaisia valitsijoita. Yhteispäätösmenettely pitäisi siis valita tähän asiaan, joka koskee kansalaisia. Ei Euroopan parlamenttia voida jättää tässä lapsipuolen asemaan. Sen toimivaltuuksien on vastattava sen painoarvoa, kun kyseessä on peruslainsäädäntö. Hyvä puheenjohtaja, olisi muistutettava myös siitä, että sopimus astuu voimaan, niin ennen sitä kaikki nämä välineet on käsiteltävä uuden sopimuksen mukaisesti. Ja näiden, nämä, nämä aloitteet olisi hylättävä. Meidän olisi pyydettävä komissiota vetämään nämä ehdotukset pois, esittämään uusia ehdotuksia menettelyn mukaisesti. Ja näin Euroopan parlamentin rooli voisi olla paljon merkittävämpi, merkittävämpi näiden toimenpiteiden hyväksymisessä, joiden kautta voidaan arvioida Schengenin järjestelmää. Kiitoksia. Komission edustaja, onkohan paikalla? Hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Mitä tulee esittelijän huomautuksiin, niin komission ehdotushan menee pidemmälle kuin pelkästään näihin yllätyskäynteihin. Eli esimerkiksi valmistelu- ja seurantavaiheessa ja asiantuntijanimetykset nimetykset nekin otetaan huomioon. Ja lisäksi komissio on sitä mieltä, että tässä ei ole syntynyt mitään päällekkäisyyttä ensimmäisen ja toisen mandaatin osien välille, sillä ennen kuin tällainen tarkastus voidaan lopettaa tällä hetkellä kolme jäsenvaltiota, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen. Mitä tulee oikeusperustaan, niin esittelijä oikeutusti viittasi siihen, että nyt on tarjolla kaksi vaihtoehtoa, eli artikla 66 tai sitten se, että käytettäisiin toista oikeusperusta. Komissio tietenkin tulee tarkkaan pohtimaan asiaa tai on pohtinutkin ja on sitä mieltä, että artikla 66 olisi oikea perusta, koska Schengenin arviointimekanismi sinänsä ei muuta säännöstöä. Me emme siis lähde muuttamaan viisumin myöntämiseen liittyviä määräyksiä. Tästäpä syystä komissio perustikin oman ehdotuksensa artiklan 66, mutta komissio on toki tietoinen siitä, että parlamentillakin on rooli tässä mekanismissa ja tämä käy ilmi myöskin ehdotuksestamme eli että parlamentille ilmoitetaan asioiden kulusta. Tätähän on ehdotettu. Ja mitä tulee tulevaisuuteen ja Lissabonin sopimuksen vaimaan astumiseen, niin kauan kuin sitä ei vielä ole, niin meidän täytyy toimia nykyisen oikeusperustan pohjalta. Ja mikäli sopimus astuu voimaan, niin nämä kaksi ehdotusta liittyvät myöskin tähän omnibusmekanismiin, niin kuin täällä on jo sanottukin. Kiitoksia. Council representative. Kiitoksia sitten neuvosto. Please. Tack, tack ordförande. Jag heter Christer Sjöberg och är Kiitoksia. Olen Christian Sjöberg. Olen Schengenin arviointiryhmän puheenjohtaja Ruotsin puheenjohtajakaudella. Me olemme alkaneet tarkastella komission ehdottamaa asetusta artikloja 1 ja 9 ja huomenna tarkistelemme 10-18 ja kestää hiukan aikaa käydä nämä kaikki eri kohdat läpi. Siitä huolimatta, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja millä tavalla komission ehdotusta käsitellään, meistä olisi hyödyllistä selkeyttää jäsenvaltioiden kantoja näiden eri artiklojen ja kohtien osalta. Kiitos. Now to the members. Kiitoksia. Sitten jäsenille puheenvuorot. Ensin De Jong. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä valitusta ratkaisumallista. Ryhmämme on kyllä täysin tämän takana. Kyllä tämä valittu oikeusperusta on meidänkin mielestämme paras ja me toivoisimme, että komissiokin lähtee tältä pohjalta liikkeelle eikä pohtisi tätä toista vaihtoehtoa, mutta kun katsomme tätä sisältöpuolta ehdotuksessa, niin täältä kyllä puuttuu liitteistä yksi asia. Liitteessähän mainitaan nämä eri kohdat, tarkistus- ja valvontakohteet. Täällä ei viitata ihmisoikeuksiin laisinkaan, ja tehän tiedätte, että me emme oikein ole tyytyväisiä tämänhetkisiin rajatarkastustoimiin ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna. Eli kun katsotte, millä tavalla Schengenin akita pannaan täytäntöön, niin kyllä huomaa, että riippumatta siitä, mitä tekee, niin ihmisoikeuksia on kunnioitettava ja sehän nyt on vähimmäisvaatimus. Ja sen pitäisi olla omiana kohtana tässä liitteessä tai itse ponsiosassa. Mutta kuten sanottu, tässä vaiheessa me kyllä voimme tukea esittelijän valitsemaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Eli tämä valittu oikeusperusta on mielestäni oikea. Kiitoksia. Lutford, Kiitoksia, Thank you, Chairman. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä mietityä hyvänä ja haluaisin kiittää Koejoa tästä työstä. Hän on antanut hyviä neuvoja tälle valiokunnalle – Schengen-kysymyksissä. Hän on oikeassa niissä kysymyksissä, joista hän on puhunut tässä mietinnössä. Ja meidän pitäisi syvällisemmin tarkastella näitä kysymyksiä. Ja erityisen kiitollinen olen siitä, että hän on ottanut esiin muutamia seikkoja, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmän täytäntöönpanoon ja tähän viisumisäännöstöön. Esimerkiksi se, että tarkastetaan näiden ulkoistettujen yritysten tilanne. Itse olin myöskin kiinnittänyt huomiota, kun olin esittelijänä näissä kysymyksissä ja koe jo puuttuu hyvin paljon näihin ulkoistamiskysymyksiin, ja niistähän valiokunta on huolissaan. Ja hän on ottanut esiin muutamia muitakin kysymyksiä, joissa nämä toimet on saatava päätökseen. Eli liberaaliryhmän puolesta voin myöskin sanoa, että me täysimittaisesti tuemme Koenjon lähestymistapaa. Olisi hyvin järkevää tarkastella tätä vähän yksityiskohtaisemmin ja toimia niin yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Thank you, Mr. Moraes. Kiitoksia sitten Moraes. Chairman, um, our shadow... Kiitoksia. Varjoesittelijä ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta SD-ryhmän puolesta voin sanoa, niin kuin kollega Ladford totesi, kyllä kollega Koolien käsissä tämä on ollut hyvässä, hyvässä mallissa ja me halusimme vain todeta, että olemme tyytyväisiä tähän valittuun lähestymistapaan. Kiitoksia. Thank you. Back to Mr. Coelho. Kiitoksia taas Coelho. Nothing else. I think we can vote tomorrow. Niin, varmaan voimme äänestää huomenna. Ei mitään muuta sanottavaa. It's that's to be a... Selvä. Eli huomenna siis äänestämme tästä mietinnöstä. Already done. Yeah. So it's okay. It's okay. tehdään siis näin. Ja seuraava kohta on hyvin tärkeä kohta esityslistalla. Me kaikki muistamme, että kun Gilles de Kerkhoff ensimmäistä kertaa kävi kansallisvapauksien valiokunnassa heti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli järjestäytynyt. Meillä oli hyvin laajaa keskustelua, mutta kuitenkaan emme päässeet pidemmälle, koska meillä ei ollut aikaa keskusteluun. Monista asioista puhuttiin, mutta ajan puutteen vuoksi ei ollut mahdollista keskustella näistä asioista pidempään. Eli hän ilmeisesti tulee tänne täsmälleen kello viisi. Eli se on sitten seuraava kohta. Eli ehkä voisimme pitää pienen tauon ja jatkamme kokousta täsmälleen 20 minuutin kuluttua kello 17.00, eli pidämme pienen tauon. to zapnete a idete. sabe, maestro? Quando o Please, dear colleagues. hyvät kollegat. Käykää paikoillenne. Jatkamme kokousta. Eli tervetuloa Vilde Kerkko. Hän on EUn terrorismin torjunnan koordinaattori, joka vastaa Euroopan neuvoston selvityksestä EUn terrorismin vastaisesta strategiasta sekä terrorismin torjuntaa koskevan strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Me kävimme viimeksi mielenkiintoista keskustelua, kun hän oli kolmas syyskuuta valiokunnassamme. Meillä ei silloin ollut aikaa jatkaa keskustelua haluamamalle tavalla – mutta nyt meillä on tämä tilaisuus käydä keskustelua näistä kysymyksistä herra de kanssa ja annankin hänelle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Moi, je crois que le... Kiitoksia puheenjohtaja. On varmaankin paras vaihtaa tässä mielipiteitä. Viimeksi jo kerron oman kertomukseni suurista linjoista ja, ja uhista – minun uskoakseni olisi parasta kehoittaa jäseniä esittämään huomioita tai kysymyksiä ja sitten mielellään vastaisin. Totta kai, eli aloitamme keskustelun valiokunnan jäsenistä. Hauri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin teidän puheenvuoron ne syyskuun ensimmäisellä viikolla suurella mielenkiinnolla ja Minulla on sanottava, että arvostan teidän tekemään työtä ja tietojenne lujuutta. Minun mielestäni te teette aivan ensiarvoisen tärkeää poliittista työtä. Nyt olisi, mikäli mahdollista, hyvä saada vielä päivitetty kantaa siihen asiaan, mikä tilanne on EUn jäsenmaissa poliisipalvelujen osallistumisesta ja terrorismin vastaisesta tiedotuksesta ja suhteessa tähän koordinaatioon teidän osastonne kanssa. Siis haluaisin tietää, onko todella tiiviit suhteet kehittyneet, onko yhteistyö joustavaa, tekevätkö jäsenvaltiot lojaalia yhteistyötä teidän kanssanne? Kuten muistatte, lähetin kirjeen teidän täällä käymisenne jälkeen 3. syyskuuta ja ilmaisin sinne erään valituksen ja nyt haluaisin sen suullisesti toistaa. Tuolloin 9.9. kirjoittavassa kirjassa totesin, etten ymmärrä, kuinka voi olla niin, että mm, euro, että komissiolla on edelleen sisäinen lehti, jo, jossa edelleen, edelleen viitataan espanjalaisen ETA-terroristiryhmään aivan toisella nimellä en ymmärrä, kuinka, siis, kuinka komission sisäisessä lehdessä voi olla näin vakava virhe terrorismin vastaisessa taistelussa sanat ja semantiikka ja käsitteiden sekoittaminen on todella vakava asia. Tästähän, äh, tämähän heijastui myös teidän johtamanne osaston strategiassa. Haluaisin muistuttaa äh, jäsenille, että jos äh, terroristijärjestelmä ETA pidetään ja nimitetään Baskin itsenäistymistä edistävänä järjestönä. Tämä on vaarallinen virhe. Monet, monet baskilaiset kyllä puolustavat itsenäisyyttä, mutta eivät silti tapa. Jos nyt annetaan poliittinen luonne tällaiselle terrorismin järjestölle, joka tappaa poliittisista syistä, niin näinhän ikään kuin annetaan myönteistä auraa tälle järjestelmälle. Minusta tämä on aivan käsittämätöntä. Vähän niin kuin äh, joku nimittäisi alkaidaa äh, islamin äh, levittämistä edistäväksi järjestöksi. Tämä olisi erittäin vakava virhe. Miltä, miltä se tuntuisi alkaidan uhreista tai monista muista demokraattisista kansalaisista varsinkin ja muualla Espanjassa meistä on aika ihmeellistä, kun, kun todella komission, komission sisäisissä äh, papereissa etää kutsutaan äh, separatistiseksi poliittiseksi järjestöksi. Todella haluaisin tähän vastauksen ja haluaisin vielä tässä yhteydessä kiittää teitä läsnäolostanne. Kiitoksia. Ehkä kokoamme muutamia kysymyksiä parlamentin jäseniltä ja sitten voitte vastata niihin yhdessä. Morais, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm very conscious. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega De Kerkhoff, on hienoa, että voitte olla vastaamassa näihin vaikeisiin kysymyksiin. Edellisen alustuksenne lopuksi se oli erittäin hyödyllinen, niin puutuitte etniseen profilointiin. Ja kollega Latford teki tähän liittyen erinomaisen mietinnön viimeisen toimikauden loppupuolella. Ja luottamuksellisessa kokouksessa esititte myöskin tulo, tilastotietoa. Tämä on arkaluontainen kysymys ja nyt kysyisinkin teiltä, että missä määrin tätä asiaa tällä hetkellä käsitellään Eli että Euroopan unionin satamissa ja lentokentillä näitä asioita käsitellään. Olen pohtinut tätä asiaa pitkään ja on vaikea katsoa näitä tilastoja, analysoida niitä. Vaikka että tähän voisi kunnolla vastatakaan, niin olisi hienoa, jos voisimme saada teiltä tiedon sitä, että te käsittelette tätä kysymystä. Me tiedämme, että profilointi ei välttämättä toimi aina toivotulla tavalla. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on tämä politiikka, jolla pyritään vastaamaan radikalisoitumiseen. Tiedän, että kotimaassani Britensaarilla on tätä asiaa kylläkin käsitelty kovasti, mutta haluaisimme tietää teiltä, että onko muissa jäsenvaltioissa vastaavanlaista toimintaa harjoitettu. Sillä minusta ainakin tuntuu siltä, että kaikissa jäsenvaltioissa tätä asiaa ei käsitellä samalla tavalla. Ja koska aika on kortilla, niin en esitäkään sen enempää kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia, Nintfeld. Um. Kiitoksia puheenjohtaja ja Rände Kirkko, on aina ilo nähdä teidät täällä. Kolme täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin, muistaakseni viime viikolla EU-tuomioistuin teki jälleen päätöksen liittyen näihin mustiin listoihin. Ja siellä päätettiin, että filippiiniläinen vapaustaistelu tai terroristi, taistelija, miten häntä nyt nimetäänkin, otettiin pois välittömästi tältä listalta. Tämä nyt oli ensimmäinen tämän tyyppinen päätös. Tiedän, että EU on tehnyt lähelle kosmeettisia muutoksia näihin menettelyihin. Ja nyt vihdoinkin on siirrytty menettelyihin, jotka täyttävät kaikki demokraattiset vaatimukset ja oikeusvaltioperiaatteen täyttävät vaatimukset. No sitten toinen. Me olemme jatkuvasti yhä uudelleen pyytäneet analyysiä siitä, miten tehokasta terrorismin vastainen politiikka on ja koska tällaisesta arviosta saataisiin jotain tuloksia. Ja sitten viimeinen kysymys on hiukan laajempi. Se liittyy tämän terrorismin vastaisen toiminnan painopisteisiin. Vuodesta toiseen nämä Europolin terrorismiraportit osoittavat, että selkeä valtaosa tapauksista yli 95 prosenttia eivät ole kansalliset rajat ylittävää terrorismia. Se on separatismia. Nyt on vaikea sanoa mitään, mutta kyse on separatistisista liikkeistä tai eläinten oikeuksien puolesta taistelijoista. Siellä on oikeistolaisia hyvin lähellä natsijärjestöjä olevia toimintoja, ja tämä koskee valtaosaa tapauksista. Mutta aina kun kuuntelemme näitä EUn terrorismin torjunnan politiikan toimista, siellä keskitytään lähinnä yksinomaan näihin muslimi ääriaineksiin. En sano, että heitä pitäisi sulkea pois, mutta en nyt tiedä, onko tämä nyt paras tapa käyttää näitä resursseja. Kiitoksia sitten Seril. Sí, sí. <laughs> Buenas, buenas tardes, señor Kerkov. Hyvää iltapäivää, herra Kerkov. Haluaisin kiittää läsnäolostanne. Luin suurella mielenkiinnolla kertomuksen terrorismin vastaista strategiasta ja toimintaohjelmasta. Haluaisin kiittää myös Ruotsia puheenjohtajavaltiona, joka on ottanut terrorismin vastaisen toiminnan yhdeksi prioriteetiksi. Kolme kysymystä koskien näitä pilareita, joille perustuu strategian ennaltaehkäisy, syy, syytteille syytteeseen vieminen ja, ja muu toiminta terrorismia olisi torjuttava edelleen pelotevaikutteilla, jotta vältetään radikalisoituneiden ryhmien muuttuminen terrorismin ryhmiksi. Haluaisin lisätä tähän myös kasvatuksen perheet ovat tehokkaita välineitä terrorismin ehkäisyssä, ei ainoastaan kansallisessa vaan myös kansallisessa terrorismissa. Haluaisin kysyä, ettekö usko, että tarvitsisimme selkeän terrorismin määrittelyn, koska ilman sitä emme voi ennaltaehkäistä sitä internetissä, lehdistössä tai muissakaan tiedotusvälineissä. Mitä sitten tulee tähän syytteiden nostamiseen on hy- hyvä, että, että terroris, mm, terroristeja nostetaan syytteeseen, mutta usein heitä ei siirretä maihin, jossa heidät vo, heitä kohtaan voidaan nostaa syyte. He saattavat elää muissa maissa ja ovat edelleen terrorismeja. Tämä suurin suuri heidän uhreilleen. Sitten mitä tulee vastaukseen, varmaan tiedättekin, että Espanjassa tapettiin tänään kolme kansalliskartin jäsentä ja mm, oli myös eräs toinen dramaattinen äh, tapahtuma. Uskon, että espanjalaisia huolettaa erityisen paljon terrorismi. Haluaisinkin tietää, aikooko neuvosto haluttu edistää sellaista lainsäädäntöä, joka yhdentäisi kansallisia lainsäädäntöjä, joka koskee paitsi taloudellista myös henkistä tukea terrorismin uhreille. Mitä teidän instituutioiden voisi tässä asiassa tehdä? Haluaisin ilmaista omani ja poliittisen ryhmäni tuen teille työnne jatkamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, Ladford. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kysyä, onko de Kerhoff koskaan ollut käsittelemässä kysymyksiä, joka liittyy korvauksiin uhreille, EUn kansalaisille, jotka ovat joutuneet terrorismin uhreiksi kolmansissa maissa, eli EUn ulkopuolisissa maissa ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa vielä ei ole ratkaistu tätä kysymystä. Eli brittiläiset kansalaiset esimerkiksi, jotka olivat Baalin pommituksen uhreja, eivät kuulu kansallisiin korvausjärjestelmien piiriin. Eli tätä nyt vielä ei ole ratkaistu, ja haluaisin kuulla, mikä on tilanne muissa jäsenvaltioissa, ja onko mitään pyrkimyksiä puuttua tähän Euroopan tasolla. Sitten toinen kysymys. Olen Morisin kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä tästä profiloinnista ja kiitoksia ystävällisistä sanoista mietintöni liittyen. Ja ennen kuin te tulitte tänne paikalle, me keskustelimme Lissabonin sopimuksesta ja yksinkertaistamisesta ja mainittiin matkustajatiedot ja siitä, että tämä ehdotus nyt ei oikein etene Euroopassa. Mutta puheenjohtajavaltio Ruotsi ehdotti, No tämä nyt ei tietenkään vaikuta kansallisiin matkustajatietojärjestelmiin. Ja täällä todettiin, että 80 prosenttia huume takavarikoinneista Tukholman lentokentällä käsittääkseni koituvat tieto, matkustajatietojen käytöstä. No, tämä ilmeisesti tarkoittaa hyvin pitkälti sitä, että profilointia on käytetty tarkasteletteko tätä profilointikysymystä kansallisella tasolla ja sen vaikutuksia? Onko siellä syrjiviä vaikutuksia rikosten torjunta-alalla? Ja sitten onko teille päivitettyjä tietoja transatlanttisista keskusteluista ja oikeusperiaatteiden ylläpitämisestä terrorismin torjunnassa? Eli on, onko tästä nyt mitään uutta kerrottavaa? Signora Alfano. Kiitoksia sitten Alfano. Grazie Presidente. Io volevo... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä ähm, De Kerkhoffilla erään kysymyksen. Olen uusi jäsen, olen myös esittelijä koskien ähm, rikollisuuden torjumista. Mitä tulee tähän terrorismin torjuntaa koskevan tietoon ja palaut tilanteeseen, koski sitä, mitä todella tapahtuu. Tähän liittyy asekauppa, ihmiskauppa, aikamoinen viippal ja siis esittelijänä haluaisinkin ymmärtää, minkä mekanismin pohjalta kerätte tietoa ja missä määrin se vastaa sitten todellisuutta tai millä tavalla se heijastuu ennaltaehkäisyyn. Kiitokset, Glaze. Ja thank you, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Monet maat ovat ilmoittaneet, että he ovat, ottavat vastaan erinäisiä Guantanaman vankeja henkilöitä epäiltiin aikanaan terroristisesta toiminnasta tai osallisuudesta siihen, vaikkakaan mitään näyttöä ei ollut. Mutta ainakin oletettiin, että he olisivat olleet mukana terroristisessa toiminnassa. Ja nyt kysyisinkin teiltä, missä määrin tätä toimintaa koordinoidaan EU-tasolla? Eli Guantanamon vangit, jotka ovat sitten eri jäsenvaltioissa – niin voivatko he keskenään muodostaa verkostoja, voivatko he osallistua poliittiseen toimintaan, valvotaanko heitä, eli toimivatko kansalliset poliisivoimat tällä tavalla ja koordinoivatko poliisivoimat omia toimintojaan tällä saralla. Voisitteko tästä kertoa hiukan enemmän? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten Kerkhoff. Haluaisin vielä tehdä teille yhden lisäkysymyksen itse. Lissabonin jälkeen sääntöjen mukaan perustetaan täysin uusi sisäisen turvallisuuden komitea. Ja haluaisin tietää, mitä tietoja teillä on tästä uudesta komiteasta ja millaisia yhteyksiä siellä on teidän yksikköönne nyt uuden Lissabonin sopimuksen pohjalta. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces excellentes questions. Kiitoksia näistä erittäin hyvistä kysymyksistä, jotka olivat myös äärimmäisen täsmällisiä. Otan ne siinä järjestyksessä, kun ne minulle esitettiin. Ensinnäkin Jyrki Natandon kysymyksen poliisien osallistumisesta ja tietojen vaihdosta – joka puoles vuosi pyrin tekemään kertomuksen neuvostolle ja Euroopan neuvostolle koskien näitä eri näkökohtia. Mm, valitsen itse mielestäni tärkeimmät asiat ja joka kuudes kuukausi kyllä palaan tähän asiaan, nimittäin siihen, missä määrin jäsenvaltiot ovat pelissä mukana. Europolin ja Eurojustin osalta tämä onkin ainoa ala, jolle neuvosto on hyväksynyt lainsäädäntöä, joka asettaa jäsenvaltioille velvoitteita Euroopan ja Eurojust juuri nimenomaan tilanne paranee. No kuitenkaan mm, tilanne ei ole mitenkään täydellinen, erityisesti koskien Europolia ja meneillään olevia tutkimuksia. tutkimusten jälkeen tiedot usein välitetään Europolille. Yritetään jäsenvaltiota taivut, vakuuttaa siitä, että jäsenvaltioiden olisi tiedotettava Europolille jatkuvasti myös meneillään olevista tutkimuksista. Europol on todennut erään vaikeuden, jonka osalta lainsäädäntöä olisikin muutettava. Se koskee sitä, että tietoa on annettava Europolille ainoastaan, mikäli kyseessä on kaksi jäsenvaltiota. Usein tutkimuksen alussa on aika vaikea, vaikea tietää, onko tässä kansainvälisiä rönsyilyjä. Tämä on, Europol olisi saatava nopeammin mukaan. Eurojustiin pätee sama asia kansainvälisessä terrorismissa äh, refleksit eivät ole vielä paikallaan koskien järjestelmästä tiedon äh, keräämistä. Nämä ovat erittäin arkaluontoisia asioita ja on aika vaarallista kierrättää tietoa äh, uusista tutkimuksista vastoin kuin toisen tyyppisessä rikollisuudessa tällä alalla on erittäin tärkeää toimia hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan estää iskut. Sitten toinen asia, josta yritän jäsenvaltiota vakuuttaa, jossa on paljon tehtävää vielä, vielä koskee Euroopan ja Eurojustin kannattamista tutkimuksiin. No, viime viikolla olin Euroopan yleissopimuksen kymmenvuotisjuhlissa ja tuolloin kuulin, että monet ministerit toivoivat lisää yhteisiä tutkimusryhmiä ja että Euroopan ja Eurojust otettaisiin paremmin tutkimuksiin mukaan. Minun tietääkseni on ainoastaan yhteinen tutkimusyksikkö, jos Europol on mukana. Tämä poliisiasioista tai pikemminkin jäsenvaltioiden osallistumisesta politiikkaan. Minun on todettava, että saan erittäin aktiivista tietoa tietyiltä alalta koskien muun muassa tätä ennalta ehkäisyä. Palaan siihen vielä myöhemmin, mutta monet jäsenvaltiot ovat todellakin hyväksyneet sen, että he antavat omaa osaamistaan ja tietojaan minun käytettäväksi, niin on myös pyritty jakamaan hyviä käytäntöjä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja mm, tässä suhteessa olen varsin tyytyväinen. Sitten asia, jossa haluaisin, että kaikki jäsenvaltiot edistyisivät koskee sitä, että kuhunkin jäsenvaltion perustettaisiin foorumi, Fusion Center, jossa kaikki sisäisen turvallisuuden eri osa-alueet, tullipoliisi ja niin edelleen, ja jossa voitaisiin jakaa terrorismin vastaista taistelua koskevia asiakirjoja Joissakin maissa tämä on jo liikahtanut, mutta toisessa vielä tarvitaan lisää toimia. E, ja olisi tärkeää saada nämä foorumit ja verkostoitua. Näin voitaisiin nopeuttaa tiedon liikkumista jäsenvaltioiden välillä. Sitten etaasta. Se on EUn luettelossa juuri siksi, että se on terroristijärjestö. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää käyttää oikeita termejä. Se on terroristijärjestö, josta on käytettävä oikea nimeä. En nyt halua tästä teknisesti vastata, koska otan vielä yhteyttä komission tiedotus ja tämän asian vastaavan, tästä asiasta vastaavan yksikön. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne sematiikan merkityksestä. Ja mitä tulee uskonnolliseen profilointiin, ja kollega Lotfartkin siihen viittasi, minä olen erittäin huolestunut asiasta. Tämä on tärkeä asia, eli profilointi ja tiedon louhinta perusoikeus erillisviraston johtaja ihan hiljattain otti esille syrjintäkysymyksen, koska se on hyvin vaikuttavalla tasolla Euroopassa, erityisesti muslimia kohta. Ja on valitettavaa, että tästä emme ole kovin pitkään vielä voineet keskustella, eli tämä etninen profilointi Eli tämä visible minority-termi, mitä kanadalaiset käyttää, sitä me missään nimissä voi hyväksyä. Oli miten oli. PNR hän tietyssä määrin vaikuttaa tilanteeseen, vaikkakin se ei ole kaikilta osittain tällaista visible minority vähemmistöihin liittyvää toimintaa, mutta tätä asiaa täytyisi käsitellä myöhemmässä vaiheessa ja on selvää, että yhdessä neuvoston edustajien kanssa tätä tulee käsitellä. Mitä sitten ennaltaehkäisyyn tulee, se oli keskeisin kysymyksen tai asiani niin silloin, kun minut nimettiin tähän tehtävään. Tämän asian tiimolta meidän täytyy tehdä vielä hartiavoimin töitä. Tämähän kuuluu pääasiallisesti jäsenvaltioiden toimivaltuuteen ja omalta osaltani voin vain rohkaista jäsenvaltioita jakamaan tietoja parhaista käytänteistä. Kuusi jäsenvaltiota haluavat tällä hetkellä toimia tässä ennaltaehkäisevässä toiminnassa esimerkiksi sillä saralla, miten voimme voimme saada paikallisella tasolla toimia aikaiseksi, eli että saisimme perheet, koulut, muut tahot tekemään työtä tämän asian puolesta. Ja me pyrimme myöskin vähentämään radikalisointia yhden jäsenmaan avulla ja erään toisen jäsenvaltion kanssa olemme keskustelleet myöskin samaiseen aiheen liittyvästä projektista. Eli tässäpä ne keskeisimmät prioriteettini. Jos teillä on jotain hyviä ehdotuksia, niin antaa tulla vain. Tämä on hankala aihe. Kyllä, tieto lisää tuskaa. Tämä on hankala aihe. Ja sitten Sofi Feldin esittämä kysymys Sisonin liittyvä, eli tuomioistuimen hiljattaisen päätökseen – Toisaalta tietenkin meidän täytyy olla tyytyväisiä siihen, että meillä on olemassa tuomioistuin, koska sitä kautta voidaan puuttua ongelmallisiin kysymyksiin. Mutta en kuitenkaan olisi niin synkämielinen tähän saavutettuun tilanteeseen liittyen. Tuomioistuinhan on tehnyt omia päätöksiä ja kun katsotaan sitten tätä listausmenetelmää, niin mielestäni se on ihan reilu, eikä tuomioistuin tai ensimmäisen asteen tuomioistuin ole kyseenalaistanut tätä ratkaisumallia. Siis on, ei sinänsä ole mikään oikeutus uuden menettelyn kritisoimiseksi, mutta kuten sanottu, en ole vielä perehtynyt tähän viimeisimmän päätöksen tai tuomion sisältöön. Mutta Alankomaissahan tältä pohjalta tämä listaus suoritettiin. EU sinänsä ei antanut Sisonille mahdollisuutta kiistää tätä päätöstä, että se laitettaisiin tälle listalle. Minä kyllä uskon, että menettelytapamme ovat huomattavassa määrin parantuneet, mutta mikäli sitä vielä voitaisiin parantaa entisestään, niin mikä ettei. Ja uuden sopimuksen hyvä puoli on se, että voimme sekä Euroopan unionin sisäistäen, että ulkoiseen terroristiseen toimintaan ja sen vastaiseen toimintaan liittyen saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Mitä tulee terrorismin vastaisen toiminnan politiikkaan, uskoakseni olen antanut jo tähän liittyen vastauksen. Tiedän toki, että tämä puuttuu tästä kokonaisohjelmasta, mutta kun katsotaan uutta sopimusta, niin evaluointi on uusi mahdollisuus, joka löytyy sopimuksesta, eli että meidän pitäisi löytää toimivia välineitä. Eli tehokkaita toimivia välineitä. No, keskitymmekö liikaa islamiin tai muslimeihin? Henkilökohtaisesti sanoisin, että ei, en ainakaan itse haluaisi näin väittää. Ehkä olemme käyttäneet vääriä termejä, sillä uskontoakin on käytetty terrorismin verukena, mutta me tiedämme, että kyse ei ole missään nimessä uskonnollista syistä. Siinä suhteessa olen kanssanne samaa mieltä, mutta mitä tulee tähän T-satiin, niin minä en usko, että se on siinä määrin vaikuttanut kuin on annettu ymmärtää. Ja haluaisin lisätä tähän vielä sen verran, että mitään sen kummempia iskoja ei ole Euroopassa tapahtunut Lontoon iskujen jälkeen, mutta Muualla maailmassa kyllä iskuja on toteutettu ja tarkoituksena auttaa myöskin kolmansia maita parantamaan toimintakykyään. Ja kahden keskisin toimin Ranskan ja Espanjan välillä on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi ja tästäpä syystä voisinkin sanoa, että saamieni tietojen perusteella Euroopan unionin strategia on oikea vastaus tähän tilanteeseen. Enkä usko, että tässä hukattaisiin resursseja turhanpäiväiseen toimintaan. Rova Veserille haluaisin sanoa, että että jos sanot, että ei olisi mitään määritelmää terrorismilla, niin tämä ei täysin pidä paikkaansa. Se kyllä saatiin aikaan vuonna 2002 ja sitä määrit- tarkastettiin vielä vuonna 2008 niin siinä otettiin mukaan myös yllyttäminen väkivaltaisiin tekoihin ja, ja rekrytointia ja niin edelleen, mutta on todella tärkeää, että määrittely on hyvin selkeä ja se vastaa ilmiön kehittymiseen. Ja tästä syystä vuonna 2008 muutimme määritelmää vuodelta 2008 ja vuodelta 2002, jotta voidaan ottaa nämä muutokset huomioon. Edelleen tiedotus, tiedustelupalvelut ovat äh, havainneet näitä liikehdentiä tätä liikehdintää, kun lähdetään ulkomaille harjoitteluleireille, olisi pohdittava, pitäisikö tämä määritellä rikolliseksi toiminnaksi. Meillä on tästä tietoja, jotkut kiistävät tällaiset pyrkimykset, mutta joka tapauksessa olen sitä mieltä, että, että ilmiötä on seurattava läheltä. Sitten puhuitte terroristien luovuttamisesta. Se ei enää päde sen jälkeen, kun pidätysmääräys on astunut voimaan. Aikaisemmin esimerkiksi ETA jäseniä ei haluttu luovuttaa poliittista syistä. Nyt se ei enää ole mahdollista pidätysmääräyksen myötä. Kolmansien maiden kanssa kyllä. Tämä riippuu sitten siitä, minkälaisia, minkälaista kapasiteettia meillä on solmia luovutussopimuksia. Tähän tarvitaan var- vahvaa poliittista Eurooppaa. Keskustelu on käytävä ja sopimuksiin on päästävä. Ja tästä pääsinkin siihen, että tulevina vuosina sisäministereiden ja ulkoasiaministereiden on oltava yhä aktiivisempia naapurimaiden ja muiden kolmansien maiden kanssa, kun kyseessä on maat, joissa jossa on paljon järjestäytyntä rikollisuutta, no, huumo, ja muuta. Kolumbian kanssa olisi varmaan hyvä solmia luovutussopimus. Puhutte uhreista. Tästä pääsenkin kysymykseen, jonka Rova Ladford esitti. Olen todellakin sitä mieltä, että myös tällä lailla meidän on tehtävä enemmän työtä, myös minun henkilökohtaisesti. En nyt osaa vastata siihen, ovatko nämä kansalliset korvausjärjestelmät sellaiset, jotka kattavat nämä ulkomaille sattuneet tapahtumat, mutta se on varmaan hyvä idea, sitä kannattaisi tutkia ja voin sitten antaa teille täsmällisemmän vastauksen myöhemmin. Sitten viimeinen kysymys, joka liittyy suhteisiin yhdysvaltalaisten kanssa. Viimeksi jo totesin, että EUn Yhdysvaltojen yhteisessä julkilausumassa Guantanamossa päätettiin aloittaa neuvottelut yhteisistä periaatteista terrorismin torjunnassa ja monissa kohtia tässä lausuntoa ja neuvoston johtopäätöksissä viitattiin siihen, ja tämän totesin haastattelussa myöskin, että tätä nyt tehdään siltä pohjalta, että amerikkalaiset siirtyisivät pikemminkin oikeudelliseen lähestymistapaan neuvottelut nyt etenevät Washingtonissa, on vaikea sanoa mitään tässä vaiheessa tuloksista, koska tämä raportti nyt ilmestyy vasta myöhemmin, mutta työ on jo aloitettu tämän parissa. Meillä oli epämuodollisia, siis muodollisesti ei ole aloitettu epämuodollisia keskusteluja, mutta olen ollut yhteydessä ulkoministeriön oikeudelliseen neuvonantajaan. Ja olemme tarkastelleet sitä, miten voisimme edetä mutta käsittääkseni tämä alkaisi vasta sitten Espanjan puheenjohtajakaudella. Yhdysvaltalaiset haluavat odottaa, että tämä vangitsemispolitiikkaa koskeva raportti julkistetaan. Mutta olen Washingtonissa komission varapuheenjohtajan kanssa lokakuun lopulla, ja tämä on yksi kohdista esityslistalla, ja me painostamme amerikkalaisia toimimaan tässä asiassa mahdollisimman pikaisesti. Ja sitten Alfaanon kysymys. Asekauppa, ihmiskauppa, onko meillä riittävästi tietoja? No nyt jonkun vuoden ajan Europolin analyysit ovat parantuneet ja olemme saaneet parempia analyysejä myöskin tiedustelupalveluilta ja siellä tarkastellaan kaikkia uhkiin liittyviä seikkoja – Eli mielestäni tällä hetkellä oikeus- ja sisä- ja valtiovarainministereillä on paljon parempia analyysejä käytössään liittyen eri aspekteihin ja niiden avulla. Mielestäni he pystyvät paremmin määrittelemään poliittisia vastauksia. Sitten Guantanamosta. Kesäkuussa neuvostossa hyväksyttiin mekanismi, jonka avulla voidaan vaihtaa tietoja. Jäsenvaltiot jotka ovat ottamassa yhden tai useamman vangin vastaan. Ja sitten neuvostossa voidaan vaihtaa tietoja myöskin liittyen näistä statuksista, joiden alaisuudessa näitä henkilöitä hyväksytään Eurooppaan. Jäsenvaltio, joka ottaa yhden tai useamman jäsen vangin vastaan, voi ottaa muiden jäsenvaltioiden kannat huomioon, esimerkiksi mitä tulee vapaaseen liikkuvuuteen. Jäsenvaltio voi ilmoittaa näistä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä muille jäsenvaltioille ja näin esimerkiksi voidaan ilmoittautua siis poliisille kerran viikossa tai jotain muuta. Jokainen jäsenvaltio voi päättää tästä itse, mutta siitä sitten tiedotetaan muille. Eli meillä on arviointikokous ja tämä mekanismi toimii hyvin. Jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen näistä toimista ja me sitten seuraamme emme pelkästään näitä toimia, oikeudellisesti statuksen liittyviä kysymyksiä, vaan näin myöskin mahdollistaa näiden henkilöiden integraatio, koska heidät on tietysti tarkoitus integroida EU-hun. Sitten tämä COSI-kysymys ja mikä rooli meillä voisi olla. No, tämä on aika hankala kysymys, mutta kuitenkin tärkeä. Ja tämän hankala, koska tähän mennessä Euroopan unioni ei koskaan ole onnistunut, mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen – kehittämään toimillaan yhteistyötä. Sitä on hyvin vaikea tehdä 27 jäsenvaltion kesken. Se on jo Euroopassa vaikeaa, eli tämä on valtava haaste, mutta meidän täytyy nyt saada kaikki tahot, Frontex, Europol, Olaf, kaikki neuvottelupöydän ääreen ja alkaa miettiä sitten rikospolitiikkaa ja miettiä painopistealueita. Ja tässäkin kiinnitän huomiota tähän että terrorismi on yksi aisioista, jota me käsittelemme. Ja me voimme toiminnallisesti edetä hyvin pitkälle. Jäsenvaltiot haluavat toimia tässä monen tai kahden keskeisesti. Mutta mitä tulee poliittisiin painopistealueisiin ja resurssien jakamiseen, Kosilla on oma roolinsa. Eli todellakin uskon, että tämä komitea on hyödyllinen. Se on kuitenkin hankalaa. Siihen menee aikaa ennen kuin löydetään oikea toimintatapa. Mutta siitä huolimatta mutta kun olen nähnyt näitä arviointeja Europolin edistyksestä nyt kymmenen vuoden toiminnan jälkeen, olen aika optimistinen, mitä tulee kapasiteettiin, joka neuvostossa on, edetä pidemmälle näissä puitteissa. Me aloitimme COSPOL-hankkeella, meillä oli OKTA, siellä mietittiin poliittisia painopistealoita rikosasioissa, ja tätä nyt on syvennetty ja hiottu ja jäsenvaltioissa ja virastoissa kaikkien on toimittava samalla tavalla. Ja se on nyt suuri haaste. Kosin liittyvässä artiklassa todetaan, että kaikki henkilöt on minun työstä tässä silmien edessä, jotka... Hetkinen, katson täältä. Järjestöjen edustajat voivat olla mukana tässä työssä – eli onko kyse elimestä tai organisaatiosta, mutta tällä on kuitenkin myös oma asiansa kosinsa puolella. Kiitoksia näistä vastauksista näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Onko vielä lisäkysymyksiä? Haluatko joku käyttää vielä puheenvuoron? Onko lisäkysymyksiä? Blaschert, Bronsosi, mutta tässä vaiheessa minun täytyy nyt siirtyä muihin sitoumuksiin, eli jos Sofi nyt sitten toimisi puheenjohtajana, eli hän nyt toimii puheenjohtajana tästä eteenpäin. Ja kiitoksia. Okay. Safe trip home. No niin, hyvää kotimatkaa. Henis, olkaa hyvä. Um, ik heb een kort vraag. Kiitoksia. Lyhyt kysymys. Minäkin joudun kuudelta lähtemään. Mehän olemme jo pitkään keskustelleet siitä, että Yhdysvaltojen kanssa – ollaan tekemässä uutta sopimusta. Siinä olevan selvä asia, mutta Swiftin liittyen voidaan sanoa, että me annamme tietoa yhdysvaltalaisille, eurooppalaisista kansalaisista, tai ainakin amerikkalaiset pääsivät näihin tietoihin käsiksi, ja yhdysvaltalaiset voivat sitten näitä analysoida. Ja nyt kysyisinkin, että miksi tämä toimii tällä tavalla, jos nämä ovat niin tärkeitä tietoja terrorismin vastaisessa taistelussa, niin miksi emme luo itse tällaista järjestelmää? Miksi käytännössä toimimme niin, että yhdysvaltalaiset viranomaiset saavat nämä tiedot käyttöön, joita me itse tarvitsemme tässä terrorismin vastaisessa taistelussa? Ilmeisesti on vielä yksi kysymys. Haluavatko muut vielä kysyä jotain? Busutil? Eli sitten suljemme listan. Eli Brons seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you. I'm, I'm mindful. Kiitoksia. Tiedän, että islamiterrorismi terrorismi nyt ei ole ainoa terrorismin muoto, mutta jo se kysymys, miten pitkästi sodat muslimimaita vastaan, erityisesti Irakia vastaan ja tulevaisuudessa mahdollisesti Irania vastaan, miten ne ovat vaikuttaneet ilmapiirin, jossa terrorismi kukoistaa? That's a short and clear question. No, se oli selkeä ja ytimekäs kysymys. Sitten Buusotil. Madam Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan yksinkertainen kysymys. Onko linkitetty laitota maahanmuuttoa terrorismi millään tavalla erityisesti Välimeren alueella tai eteläisellä alueella on ollut havaittavissa Afrikasta Euroopan unionin alueelle tulevia henkilöitä. Kiitos. Sitten nämä viimeiset kysymykset. No niin tämä liittyy Swiftiin tämä viimeinen kysymys ilmeisesti. No, olin mukana edellisessä keskustelussa tässä valiokunnassa, kun keskusteltiin tästä terrorismien rahoitusten jäljittämisohjelmasta. Ja tällä hetkellähän puheenjohtajavaltio neuvottelee väliaikaisesta sopimuksesta, joka olisi vain vuoden mittainen. Niin siis kyllä minä tulen sitten tähän itse kysymykseen kohta. Koska tämä järjestelmän arkkitehtuuri on nyt muuttunut, eli aika on nyt erittäin tärkeää. Ja itse olen varma, että tässä järjestelmässä on lisäarvoa, mutta olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että kun meillä on tehdään päätöksiä tästä järjestelmästä, meidän täytyy miettiä, onko sitä hyötyä – Ja tämänhetkisessä sopimuksessa, jos siitä nyt saadaan sopimus ministeriöiden välillä, mutta se pohjautuu vastavuoroisuuteen. Sitten voimme sitten pian pyytää Amerikalle samaa kuin mitä me annamme heille. Sitten tämä Iranin sota. No Irakista en nyt halua kommentoida, siitä nyt ollaan aika eri kannoilla. Meillä on kuitenkin ulkopolitiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa ja kolmansien valtioiden suverensuuden kunnioitusta. Ja muslimimaissa tämä nyt ei ole olennaista. Se nyt ei ole mikään määrittelevä tekemä ulkopolitiikassamme. En nyt halua mitenkään viitata Iraniin, mutta Nämä kysymykset ovat hyvin vakavia. Tässä nyt ei puhuta Iranista, vaan kyse on laajemmista ydinasekysymyksistä. Sitten terrorismi ja laiton maahanmuutto, no ei näe mitään yhteyttä näiden välillä. Meillä on myöskin kotikutoista terrorismia Euroopassa, joka ei mitenkään liity maahanmuuttoon. Meillä on käännynnäisiä. Joissain jäsenvaltioissa on käännynnäisiä, jotka suunnittelevat hyökkäyksiä, ja ne eivät liity silloin mitenkään maahanmuuttoon. Ehkä jotkut yrittävät no esimerkiksi New Yorkin terroristi-iskut. Siellä ihmiset soluttautuvat ensin Eurooppaan ja sitten Yhdysvaltoihin. Ja siksi joissain tapauksissa meidän on parannettava tietojen vaihtoa. Kuten matkustajatietojen ja rajatarkistusten osalta, tärkeää on arvioida ja yhdistää tietoja ja katsoa näitä tiedustelutietoja ihmisistä, jotka matkastelevat. Mutta tämä on laajempi kysymys kuin pelkästään maahanmuuttoon liittyvät asiat. Tässä näkisin nyt vähän riskejä sotkea turvapaikka, maahanmuutto ja rikoskysymykset. Meillähän voi olla yhteyksiä näiden välillä, mitä tulee rajatarkistuksiin, tietojen vaihtoon, tiedustelutoimintaan, jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä, mutta mutta siksi, että joku on maahanmuuttaja, se ei sinänsä vielä tarkoita mitään. Thank you very much. I'd still like to come back. Kiitoksia. No vielä, palaisin vielä tähän Bronsin kysymykseen, mutta yksi iroinen huomio. Aika harvat laittomista maahanmuuttajista, jotka tulevat veneissä Välimeren yli, ovat matkustajaluetteloissa. Mutta Bronsin kysymyksen tausta ei niinkään liity siihen, Irakin ja Iranin siitä, että ne ovat islamilaisia maita. Mutta jos katsotaan radikalisoitumista, tehän puhuitte siitä aikaisemmin, onko minkäänlaisia merkkejä siitä, että nämä sodat ovat tekosyitä sille, että ihmiset jatkavat terroristitoimintaansa? Siis sehän tämä kysymys oli, eikö niin? Busutil haluaa vielä kysyä jotain. Niin, ihan selkeyden vuoksi. Niin, en puhunut nyt näistä laittomista maahanmuuttajista, että he voisivat olla terroristeja, vaan siitä, että kyse olisi terroristisen toiminnan rahoittamisesta. Tässä on suuri verkosto taustalla ja kysyinkin, että oletteko koskaan pohtinut tällaista linkkiä – että olisi olemassa yhteys tähän terroristiseen toimintaan. Niin on rikollisryhmiä, esimerkiksi yksi, joka toimii Turkissa. Siellä käytetään ihmiskauppaa, poliisi on sen todennut. Sillä tavalla kerätään rahaa hyökkäyksiin Turkissa ja Pohjois-Irakissa. Ja tämä tosiaan pitää paikkansa. Eli näin saattaa kyllä käydä, mutta kyse ei ole pelkästään ihmiskaupasta, vaan siellä on kaikenlaista kauppaa mukana. Ja sitten ensimmäinen kysymys. Jotkut Jos nyt katsotaan, mitä al on todennut, siellä käytetään kaikki kansainvälisiä tapahtumia oman ideologian tukemiseksi ja perustelemiseksi, se pitää paikkansa. Lähidän ratkaisujen puuttuminen on nyt pysyvä seikka, mutta meidän pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tämä, tätä nyt ei kollektiivisesti vielä ole onnistuttu ratkaisemaan, mutta totta kai sitä käytetään Hyökkäys Irakiin tietysti ruokki hyvin paljon islamistiryhmien toimintaa. No niin, kiitoksia näistä vastauksista. Tämä nyt osoittaa sen, että jos haluamme muuttaa ihmisiä ja saada yhteys heihin, meidän täytyy pitää kiinni omasta moraalistamme, eikä pidä antaa mitään verukkeita muille rikolliselle toiminnalle. Eli kiitoksia, että vastasit kaikki näihin kysymyksiin. Ja sain hyvän ehdotuksen, koska tämän kuun lopussa tämän valiokunnan valtuuskunta lähtee Yhdysvaltoihin tapaamaan kollegoitamme siellä kongressissa. Ja olisiko te käytössä silloin lyhyen briefingin tai keskusteluun silloin, kun keskustellaan nimenomaan tämän valtuuskunnan tehtävästä? Niin te olette Washingtonissa samaan aikaan erinomaista. Eli ilmeisesti te olette käytössämme, voitte tulla lyhyen valmistelutilaisuuteen. No, Sarah ilmeisesti haluaa vielä sanoa jotain ja ehdotan, että lopetamme sen tämän jälkeen. Tarkoituksena on, että US-valtuuskunnan työvaliokunta kävi, olisi paikalla samaan aikaan ja ehkäpä Jos teille sopii, niin olisin mukana live-valikunnan toiminnassa tältä osin, mutta eri tehtävissä. Kiitoksia. Jos ei muilla ole mitään muuta sanottavaa, niin kokous päättyy. Kiitos. Ja huomenna jatkamme kello 10. Tasan.